Niin iniziamo. Aloitetaanpa kokouksemme. Ensinnäkin muistuttaisin, että esityslista on kansiosta, kuten tavallisesti. Jos ei kenelläkään ole mitään huomautettavaa, esityslista on hyväksytty muutoksitta Ja sitten vielä kokous, jonka piti olla huomenna iltapäivällä, on peruttu. Siksi meidän valiokuntamme on koolla tänään ja huomenna aamupäivällä. Sitten vielä muistuttaisin, meillä on ylimääräinen kokous tulossa 24. päivä kuluvaa kuuta Strasburgissa 19 Silloin toimitamme äänestyksen Telekom-paketista. Tekasti ja mietintö. Herra Langen, olkaa hyvä. Puheenjohtaja, minulla olisi huomio työjärjestyksemme liittyen. Huomenna on määräaika tarkistusten jättämiselle, joka liittyy direktiivin, joka liittyy muovijätteen välttämiseen. Huomenna määräaika ja tänään vastuuvaliokunta, ympäristövaliokunta haluaa tehdä jo päätöksen. Mielestäni nyt todella törkeästi jätetään kunnioittamatta parlamentin toimintatapoja. Meidän, meidän valiokuntamme, anteeksi, on protestoitava tätä. Eihän se ole mahdollista, että vain koska vihreä esittelijä ympäristövaliokunnassa ei ole enää ehdolla, lähdetään hosumaan valtavasti tavalla, joka ei sovi tämän asian käsittelyyn. Toiseksi, suureksi ilokseni eilen sihteeristöstä kerrottiin, että tarkistuksia huomiseen mennessä voidaan tehdä vain englanniksi meidän valiokunnassa me Minä en voi uskoa tällaista menettelytapaa ylipäätään. Tässä ei nyt kunnioiteta jäsenten oikeuksia. Toivoisin, että tämä varjoesittelijöiden näin ollen kuullut päätös kumotaan, koska varjoesittelijöillä ei ole oikeutta päättää, millä kielellä tarkistukset tehdään, ja on protestoitava ympäristövaliokunnan suuntaan ja toimia normaalin menettelyn mukaan. Kiitos. Grazie, collega. Kiitos, edustaja Langen, olen aivan samaa mieltä siitä. Ei tällaista menettelytapaa voida hyväksyä. Aiommekin lähettää välittömästä vastalauseen kirjeitse. Katsotaan sitä sitten Envi-valiokunnan puheenjohtajan kanssa ja tehdään tiettäväksi puhemiehelle tästä tilanteesta. No niin, sitten itse aiheisiin. Meillä on ilo toivota tervetulleeksi pääjohtaja Robert Jan Smits. Hän kertoo meille Horisontti 2020-ohjelman nykytilanteesta. Hänen esityksensä jälkeen voimme vielä esittää kysymyksiä ja esittää omia kantojamme. Olkaa hyvä, Rasmits. Thank you very much. Uh, oikein paljon kiitoksia. Puheenjohtaja Sartori, hyvää huomenta kaikille. Kiitos oikein paljon, että sain mahdollisuuden sanoa muutaman sanan täytäntöönpanon tilanteesta Horisontti 2020 ohjelman osalta. Kuten luultavasti tiedätte, Ensimmäinen tarjouskierros lähti liikkeelle joulukuun puolessa välissä ja on tärkeää mielestäni komission puolelta palata tänne parlamenttiin kertomaan ihan tarkkaan, miten täytäntöön pannaan työohjelmaa, ensimmäisiä tarjouksia ja miten täysin otetaan huomioon ne seikat, joita te olette vaatineet. Lyhyessä alustuksessani puutun useaan kysymykseen, jotka ovat olleet parlamentille tärkeitä, jotta voin osoittaa, että komission puolelta todella täysin pidämme kiinni toimielinten välisestä sopimuksesta, jota, joka tehtiin horisontti 2020 osalta, jota nähdään, että sataprosenttisesti noudatamme sitä, mitä neuvoston ja parlamentin välillä poliittisesti sovittiin. Horisontti 2020 on saanut erittäin hyvän vastaanoton ja voimme olla ylpeitä työpanoksestamme. Te varmasti osallistuitte aloitustapahtumiin, avaustapahtumiin Royal Saksassa ja varmasti monet muut valiokunnan jäsenet olivat lähin, läsnä. Horisontti 2020 on otettu hyvin vastaan tutkijoiden joukossa sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Ja myöskin kansalaisjärjestöissä ohjelma on otettu huomioon. Järjestöjen joukossa ihmiset todella näkevät tämän valtavana edistysaskeleena. Mielestäni tästä voidaan kiittää erittäin hyvää työtä, jota on tehty komission, parlamentin ja neuvoston kesken. Me olemme pystyneet nyt turvaamaan budjettikorotuksen, ei ehkä 100 miljardia, jota parlamentti toivoi, mutta kuitenkin merkittävä korotus, joka on hyvin tärkeä poliittinen viesti minun mielestäni, koska tiede ja tutkimus on ainoa osio kutistuvasta EU-budjetista, joka kasvaa. Ja tämä osoittaa, miten sitoutunut tämä valiokunta on tieteeseen ja tutkimukseen. Joten silloinkin, kun budjettia leikataan, niin tiede- ja tutkimus, innovaatiobudjettia voidaan korottaa. Me haluamme enemmän sitä, että tutkimustuloksia otetaan käyttöön ja tämä varmasti toteutuu tämän ohjelman kautta. Sääntöjä on yksinkertaistettu merkittävästi ja mielestäni meillä on hyvin innovatiivinen lähestymistapa siinä, että saadaan pk-yritykset myös mukaan. Minä haluaisin nyt, puheenjohtaja sattori lyhyesti esitellä eri seikat, jotka ovat tälle valiokunnalle erityisen tärkeitä ja kertoa ihan tarkkaan, mitä teemme tällä hetkellä näiden tekijöiden kanssa. Lähden liikkeelle aloitteesta, jota Kristian Eller on kovasti tukenut. Innovaatioosuus. Nyt on sanottu, että tämän nopean innovaation hanketta pitää toteuttaa nopeasti 2015-2016 ja me emme odottaneet tuohon hetkeen, vaan heti järjestimme 16. joulukuuta työryhmäkokouksen, jotta päästäisiin tätä pilottihanketta muovaamaan. Christian Eller oli mukana tässä 130 sidosryhmän edustajaa, joten me olemme sitoutuneita toteuttamaan ja käyttämään tuon 100 miljoonaa, joka on varattu vuodelle 2015 tuohon innovatiivion nopean lähestymistapaan. Joten me olemme sitoutuneet toteuttamaan tätä. Ensimmäiset aloitteet on jo tehty tämän pilottihankkeen osalta. Lisäksi parlamentin puolelta on kovasti puhuttu pk-yritysten erityisvälineistä. Lisää budjettia pk-yrityksille, että pk-yrityksiin kiinnitettäisiin enemmän huomiota. Ja tässä yhteydessä oltiin kovasti sitä mieltä, että tarvittaisiin yksi taho, yksi virasto pk-yritysten osalta. Komission kanta oli tässä hyvin tiukka komission mielestä. Komissio on vastuussa tässä hallinnosta, mutta silti kuuntelimme teitä ja meillä on nyt luotuna yksi yhteinen taso, taho PK-yritysten osalta yhteispisteeksi. Näin siis paljon tai hyvin pitkälti vastattiin parlamentin vaatimuksiin. Philip Lambert erityisesti ajoi tätä PK-yritys yhteispisteen ajamista. Se oli hänelle tärkeää ja nyt kun ensimmäisiä tarjouksia voidaan tehdä, niin kiinnitämme jo paljon huomiota pk-yrityksiin. 516 miljoonaa on jo jaettu pk-välineisiin vuoden 2014-2015 tarjousten osalta. Eli kiinnitämme tähän paljon huomiota. Haluamme totta kai menestyksen tästä täysin kunnioittain sitä, mitä parlamentti esitti osuuksiksi kokonaisbudjetista, joka tulisi varata pk-yrityksille. Keskusteluissa täällä parlamentti on myös kovasti vaatinut energiaosiota, sitä, että energiaan pitäisi kiinnittää enemmän huomiota. Ei ainoastaan Rera Madurel, vaan Jean-Pierre Odi, Edith Herzog myös ovat kovasti painottaneet energiatutkimuksen merkitystä. Tässäkin on aloitettu sovittu ensimmäisten tarjouskilpailujen yhteydessä, jotka lähtivät liikkeelle joulukuussa. Ykkösprioriteetti tälle saralle tuo 85 prosenttia, 15 prosenttia jako selkeät numerot, jotka annettiin ei-fossiilisten ja fossiilisten polttoaineiden osalta. Ensimmäisten tarjousten osalta jo heti kunnioitettiin tätä jakoa. Me luomme yksityisen ja julkisen kumppanuutta polttoainekennojen ja vetyratkaisujen osalta, joten nämä ovat tärkeitä asioita, emmekä unohda tietenkään markkinoiden osuutta ja tuota 15 prosentin tavoitetta. Me olemme tässä siis oikealla tiellä, ainakin tässä ensimmäisessä vaiheessa. Sitten täällä valiokunnassa melko pitkään keskusteltiin siitä, miten levitetään tätä tietoa ja miten kaikki saadaan osallisiksi. Edustaja Roil teki tässä ensimmäistä uraa huurtavaa työtä. Tämä otetaan nyt prioriteettihankkeena tällaisen twinning-järjestelmän kautta, yhteispisteiden kautta. Me haluamme siis melko paljon katsoa tätä laajentamista. Varsovassa keväällä on korkean tason kokous, jossa pyritään katsomaan, miten tämä laajentaminen voisi kuroa umpeen tietokuilua ja ajaa innovaatiota eteenpäin Euroopassa. Tältä osalta siis me todella priorisoimme tätä. Hyvin mielenkiintoista nähdä, että teaming-työn yhteydessä, eli on huippututkimuslaitoksia, jotka tekevät yhteistyötä, ja tässä nähdään jo esoksia. Tämä on todella lupaavaa tässä mielessä tuohon laajentamiskysymykseen kiinnitetään huomiota. Valiokunnasta edustaja Roil on auttanut yhteyksien luomista rakennerahastojen suuntaan. Kiinnitämme paljon huomiota siihen, että saadaan nyt siltoja eri ohjelmien välille, joita meillä EU-tasolla on. Tiede yhteiskunnan eteen yhteiskunnan kanssa. Tämä on tärkeä tekijä. Valiokunnan mielestä te toitte tämän budjettikohdan esiin. Tässäkin yhteydessä ensivaiheet lähtivät liikkeelle joulukuussa. Neljä tarjouspyyntöä jo tällä saralla, joten tässäkin mielessä olemme ihan oikealla tiellä ja aikataulussa, koska pitkälti olemme kanssamme samaa mieltä, että tiede, koulutuksen ja tieteen uramahdollisuuksien kehittäminen on tärkeää. Sitten humanistiset tieteet, sosiaaliset tietot olivat esillä. Pilar jo Castillo, Vicky Ford ja monet muut täällä valiokunnassa ottivat tämän seikan esiin. Ja omalta osaltamme olemme selkeästi sanoneet, että ilman sosiaalista puolta, niiden alan tieteiden osallistamista, osallistamista emme voi vastata yhteiskunnan suuriin haasteisiin. Joten olemme kiinnittäneet melko paljon huomiota siihen, että myös humanistiset alat ja sosiaaliset alat otetaan tässä mukaan. Emme ole päässeet vielä ihan tässä työssä päätökseen. Edistysaskeleita on tapahtunut ja ensimmäisissä tarjouspyynnöissä on paljon asioita, joissa terveyden kuljetuksen alalla sosiaaliset kysymykset ovat esillä enemmän, mutta haluaisin edetä toisessa vaiheessa melko paljon pidemmälle. Joten tässä mielessä olemme ihan oikealla tiellä, mutta meidän on edistettävä käytävä edellä näitä asioita. Ja sitten sukupuolikysymykseen. Monet sanoivat, että on tärkeää kiinnittää huomiota niihin aiheisiin, joihin liittyy sukupuoliulottuvuus, ja niihin kiinnitämmekin huomiota. Ja voin sanoa, että neuvoantavien ryhmien osalta, joita on nyt luotu, emme ole laittaneet tavoitteeksi 40 prosenttia, vaan 50 prosenttia ja me olemme onnistuneet tässä, eli 50 prosenttia jäsenistä näissä neuvoantavissa ryhmissä on naistutkijoita julkisella ja yksityisellä saralla. Naispuolisia tutkijoita siis. Jotkut sanoivat, että tämä ei ole mahdollista. Me sanoimme, että ei katsota 40 prosenttia edes, vaan pyritään 50 ja se onnistui ihan ongelmitta. Tämä on hyvä merkki ja myös komission puolelta merkki siitä, että me todella haluamme toteuttaa tätä ei ainoastaan todeta, mitä te halusitte, vaan todella saada tuloksia. Joka kerta haluan todella osoittaa, että täysin täytäntöönpanomme sitä, mitä parlamentissa on sovittu. Lisäksi sukupuoliluttuuteen liittyviä aiheita. Hyvin selkeästi sanomme, että kaikissa ehdotuksissa, joita me saamme, tulee olla niin, että osallistujien on osoitettava – miten sukupuolikysymykset siellä otetaan huomioon. Tämä on uutuus ja mielestäni hyvin tärkeä uutuus, jotta luodaan tiedeyhteisössäkin tietyn tyyppistä ajattelua. Teresa Madurein ja Kavarin puolelta pyydettiin tota, tieteellistä terveyspaneelia. Me olemme työstäneet tätä kysymystä, olemme järjestäneet kokouksia, toinen kokous tämän kuukauden lopulla. Tässäkin edistytään, mutta tämä on ehkä vähän monimutkaisempi kysymys kuin mitä kaikki ajattelivat. Me tarvitsemme vielä vähän enemmän aikaa, että saamme työn, tuon työn liikkeelle. Yksinkertaistaminen oli horisontti 2020 osalta kaikkein tärkein tavoite, ja kaikki täällä salissa muistaakseni ovat vedonneet yksinkertaistamisen puolesta. Mikrohallintoa ei komissiossa enää tulisi toteuttaa. Meidän pitää pyrkiä saamaan yhtäläinen tukijärjestelmä, puolentoista vuoden aikakaudet ja niin edelleen. Me olemme katsoneet noita vaatimuksia yksi kerrallaan, joten tuossa mielessä vastaamme täysin näihin yksinkertaistamisvaatimuksiin. Tietenkin yksityiskohdissa piilee aina ongelma ja me hyvin tarkkaan nyt pidämme silmällä sitä, että ohjelmaan pääsee osalliseksi paljon helpommin ja että apurahaa hakemuskäsittelyiden aikaa lyhennetään riittävästi. Tämä on hyvin tärkeää. Joten tältäkin osin työ etenee ihan suunnitelmien mukaan. Tässä puheenjohtaja Sartori ihan pähkinänkuoressa tärkeimmät kysymykset. En halua viedä liikaa aikaa, mutta halusin selkeästi osoittaa, että komission puolelta täysin kunnioitamme sitä, mitä on sovittu. Tässä yhteydessä totta kai pitäisi mainita tietenkin nämä eri seikat, mutta myöskin lippulaiva-aloite, jota te kaikki täällä tuitti. Euroopan tutkimusneuvosto on lähes saanut kaksinkertaistettua budjetin katsoin täällä edustaja Niblerin suuntaan, joka muistaa tämän edellisestä puiteohjelmasta. Hän on kovasti ajanut tätä hyvin merkittävää aloitetta, joka nyt kasvaa todella aikuiseksi ja sen ylikin budjetti on jo hyvin merkittävä, joten tässäkin täysin noudatellaan parlamentin esittämiä vaatimuksia. Joten jälleen kerran voisin jatkaa vielä esittelemällä monia muita aiheita, jotta näyttäisin, että kunnioitamme poliittisella tasolla tehtyä päätöstä, mutta meille on tärkeää myös se, että saamme mahdollisuuden tulla esittelemään teille, miten sataprosenttisesti kunnioitamme sitä, mitä te laitoitte toimielinten väliseen sopimukseen. Ja haluamme huolehtia tässä seurannasta. Kiitos oikein paljon. Grazie. Kiitos. Pääjohtaja Smits, nyt voidaan kuulla kollegoja. Ensimmäisenä täällä ovat Van Nistelrooy. Kiitos paljon puheenjohtaja. Ihan lyhyesti kysymys omalta osaltamme ja toiveistamme. Eli miltä näyttää nyt maksut puiteohjelman nykykaudella? Käsittääkseni, kun ajatellaan siirtymää edellisestä monivuotisesta rahoituskehyksestä tähän rahoituskehykseen. Olen ymmärtänyt, että se ylijäämä sieltä MFFstä, miten sitä maksetaan ja mitä tapahtuu yliopistoille, koska lähi kuukausien aikana tapaamme ihmisiä, yliopistoihmisiä, jotka hyvin tarkkaan haluavat tämän tietää. Toiseksi liittyen siihen, mitä sanoitte PK-yritystyöstä Voisitteko kertoa vielä yksityiskohtaisemmin, mitä tehdään PK-yritysten osalta? Toivoisin enemmän, että jäsenvaltioissa tämä asia olisi hoidettu hyvin, että siitä levitettäisiin jäsenvaltioissa riittävästi tietoa. Tämä olisi hyvä asia nyt tietää, että jos tätä ei kunnolla hoideta jäsenvaltioissa ja pääkaupungeissa, niin silloin tämä asia ei toteudu. Ja kolmas asia vielä – kun puhutte tästä laajennetusta yhteistyöstä tavallaan, voitaisiinko sitä yhteistyötä, jota on ohjelmien osalta, ajattelen erityisesti alueellisia kehitysohjelmia, voitaisinko yhteistyötä vähän vielä vahvistaa? Kansallisia ohjelmiahan esitetään ja sitten luodaan kumppanuuksia jäsenvaltioiden kesken, myös alueellisten ohjelmien osalta, joten Mielelläni haluaisin kuulla nyt teidän käsityksenne siitä tässä juuri ennen vaaleja. Tässä järjestetään vielä kuulemistilaisuuskin alueellisista kysymyksistä, mutta miten nämä ohjelmat toteutuvat tällä hetkellä? Toteutuvatko ne sillä tavalla, kun, onnistu, kun on toivottu? Ja ehkä voisitte lähettää myöskin asiantuntijan parlamentin kuulemiseen. Kiitos. Grazie. Kiitos. Seuraavaksi Edustaja Brody. Grazie, Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin kiitos pääjohtaja Smitsille esityksestä täällä. Se oli erittäin tärkeä esitys, kun ajatellaan, miten tärkeät tutkimus ja kehitys ovat. Ennen kaikkea minä haluaisin ottaa esille terveyteen liittyvät teemat, mikä merkitys täälläkin niille on annettu, jotta voitaisiin leikata lääkkeiden hintoja. Usein ne ovat taivaissa, aivan käsittämättömissä summissa. Eli kaikki sellainen tutkimus esimerkiksi, jonka myötä voitaisiin jotenkin valvontaa, valvoa lääkkeitä ja tätä myöden myös laskea hintoja. Haluaisin myös korostaa humanistisen koulutuksen merkitystä. Tähdentää sitä, että meillä on edessämme muutos, joka edellyttää, että kestävyydenkin vuoksi meillä on yleistä kykyä hallita immateriaalisia hyödykkeitä. Ne ovat niin tärkeitä olemassaololemme. Ehkä tämän linjan myötä voitaisiin myös kehitellä ajatusta ihmisarvosta, yhteisistä hyödykkeistä, jotka ovat siis immateriaalisia, jotka ovat kuitenkin ihan yhtä tärkeitä kuin materiaalisetkin hyödykkeet. Vielä eräs näkökohta, jota haluaisin korostaa myös. Minua on varsinkin minun tehnyt vaikutukseen ilmastonmuutos ja sen aiheuttamat vahingot. Ehkä tässä voitaisiin jotain synergiaa saada aikaan energiatutkimuksen ja alueiden hallinnan politiikan välillä. Olisi nimittäin tärkeää, että pystyttäisiin siihenkin tilanteeseen puuttumaan. Vielä lopuksi haluaisin muistuttaa siitä, kun olen kuullut, että tässä on ollut tiettyjä vaikeuksia, kun ajatellaan yhteisiä teknisiä aloitteita, siis ihan aikataulujen osalta. En usko, että tätä toimintaa voidaan noin vain säännellä tällaisella aikataululla, kun kyse teollisesta toiminnasta. Eli aikataulu ei voida horisontti 2020 pohjalta hoitaa. Ehkä tässä pitäisi jotenkin omaa järjestelmää miettiä tällaista tilannetta varten. Kiitos. Kiitoksia, kollega Herzog. Thank you, Chairman. Uh, I am very happy to... Kiitoksia puheenjohtaja. Olen hienoa, että vieraamme paikalla on hyvää vierailla strategisten kumppaneiden luona täällä Itressä. Mehän olemme tällainen strateginen kumppani teille tulevina vuosina vielä. Olen samaa mieltä siitä, että olemme saavuttaneet suurin osan luvussa 1A tutkimuksen osalta, mutta kuitenkin, jos vertaamme rahoja, joita olimme pyytäneet tai äh, rahaa ja kysyntää, niin silloin me oppimissa. Meidän pitää tehdä siis tiivistä yhteistyötä, varmistaa varojen saanti ja miettiä, miten päästään keskivaiheen tarkastusvaiheeseen monen keskisessä kehyksessä. Parlamentti tekikin selväksi, että me haluamme äh, rahoitusresurssit mahdollisimman nopeasti koska meille tutkimus ja innovaatio ja nopea innovaatio on keino tarttua kriisiin ja siksi meidän pitää toimia jo nyt. Uskon, että voimme keskustella paljonkin siitä, miksi jäsenvaltiot tekivät niin kuin tekivät tästä rahoituksesta, mutta minä kysyisinkin teiltä, miten voimme <laughs> tehdä selväksi varmaksi, että jäsenvaltiot eivät luovu tutkimusresursseistaan, eivätkä sitten lypsää Brysseliä tässä asiassa? Miten saamme enemmän, enemmälle ja miten saamme jäsenvaltiot osallistumaan ja aktiivisemmin mukaan? Se on mielestäni erittäin tärkeää tulevaisuuden kannalta. Sitten toinen kysymys, jonka kysyisin. Miten me voimme saavuttaa sen, että jos puuttuu varoja, niin sitten mennään näihin alkuperäisiin periaatteisiin sen sijaan, että keskustellaan siitä, miten vähäisiä varoja käytetään. Miten voimme siis keskittyä perusperiaatteisiin, jotka valitsimme? Sitten vielä onnittelisin teitä, koska kun ajatellaan tämän, miten tutkimusvaroja tähän mennessä hallinnoitu, niin mielestäni todella hyvin tähän mennessä, joten jatkakaa ihan samaan malliin. Kiitos. Grazie, la parola collega Toia, prego. Edustaja Toija. Eh, Minäkin haluaisin kiittää pääjohtajaa siitä, että hän on tullut, mutta varsinkin siitä, miten hän on tässä rinnalla ollut yhteistyössä valiokuntamme kanssa. Toisin sanoen kovasti arvostan sitä, miten johdonmukaisesti hän on tätä vienyt eteenpäin hyvin ripeästi, ei pelkästään tekstiä sinällään, vaan myös minkälaista näkemystä ja tärkeysjärjestystä on komissiolta saatu. Mutta minulla olisi kyllä ihan konkreettisiakin kysymyksiä. Totta kuin ja näkemykset on jo tuotu julki, tekin tavallaan kerroitte niistä ihan järkevästi. Mutta minulla on konkreettisia kysymyksiä. Tämä liittyy aikaisempaan huomioon tai ehdotukseen. Nimittäin huom, ettei tässä pirstaloida liikaa, että tulee kaikenlaisia pieniä paketteja, ettei saada sitä iskuvoimaa horisontti 2020, kun se on ainoa, joka meillä nyt on jäsenvaltioiden käyttöön annettavissa, jotta päästään kriisistä myös tuotantopuolella. Eli huom huom, ettei tätä pirstaloida. Kaikkia näitä mahdollisuuksia, jotta niillä olisi jotain konkreettista vaikutusta merkittävällä tavalla myös tuotantoon ja yhteiskuntaan. Sitten täsmällisempiä kysymyksiä vielä. Nimittäin, että meillä on kykyä myös jotenkin tiedottaa. Täällä joku totesi, että tämä liittyy pk yliopistoon, mutta meidänkin täytyy tehdä tunnetuksi horisonttia. Se on meidänkin tehtävämme valistaa, tiedottaa. Italiassa te olitte mukana tätä esittelemässä. Minun vaikutelmani, että minun maani on vähän epäluottavainen ollut ja siksi emme kovin osallistuneet seitsemänten puiteohjelmaan. Ja ehkä nyt aika uusi vaihe toivottavasti, mutta meidän täytyy olla kyllä sitten myös tämän tasalla tieton osalta. Ja kysyisin vielä, kun ajatellaan, miten tätä nyt organisoidaan, kun tulee pyyntöjä, niin meidän täytyy pystyä suuntamaan niitä oikein, että voidaan tätä suunnata oikein, että mihin ohjata nämä ihmiset, mistä saa tietoa, minne kirjoittaa, mitä täytyy tässä tehdä täytäntöönpanon osalta. Sitten, miten tehdä nämä testit tai onko siellä asiantuntijoita. Se on meillä vähän hämärä vaiheen ollut, kun tätä valintaa tehdään. Meidän pitäisi pystyä näistäkin jotain sanomaan, koska ei voi ajatella, että ihmiset kuvitellaan, että parlamentaarikot eivät mitään tästä tiedä. Sitten lopuksi vielä, no todellakin nämä on niitä tietoja muuta, totesitte tästä aikataulusta kuin kollegatkin, mutta ajattelen todellakin kun näitä tarjouspyyntöjä järjestetään, niin mitä tietoa siellä vaaditaan, niin miten se järjestetään. Meidän kaikkien täytyy tuntea Horisontti 22, myös PK-yritysten on tunnettava se, ja heidän täytyy olla samalla viivalla kaikki. Kiitoksia, edustaja Niebler. Paljon kiitoksia, puheenjohtaja. Minäkin haluaisin oikein sydämesti kiittää teitä, hyvä pääjohtaja, siitä, että tulitte tänne valiokuntaan tänään ja kerrotte meille siitä, miten hyvin Horisontti 2020 lähtee liikkeelle. Hyvä alku mielestäni. Varmasti voimme näin palata vaalipiireihin ennen Euroopan vaaleja vielä selkeästi sanomaan, että me olemme nyt todella saaneet jotain aikaiseksi. Tässä ei mene ikuisuuksia ennen kuin päästään liikkeelle, vaan ensimmäiset hankkeet pääsevät nopeasti liikkeelle. Tämä on hyvä uutinen. Ja tämä on uutinen, jonka pohjalta voimme hyvin viestiä äänestäjien suuntaan. Pari konkreettista kysymystä. Yksi liittyy vähän siihen, mitä kollega toi äsken sanoi. Minustakin on kyse siitä, miten on organisoitu asiat uudella tapaa omalla pääosastollanne. Miten konkreettinen hallinnointi toimii ohjelmien osalta. Se on käsittääkseni enemmän siirretty nyt virastojen varaan, ei ainoastaan pk-yritysohjelmien osalta. Tehän juuri sanoittekin, että tähän alaan liittyy oma virastonsa, mutta – Myöskin muiden ohjelmien toteuttaminen kai käsittääkseni toimii ulkoisten virastojen kautta. Eli mitä tapahtuu vielä komissiossa, mitä on ulkoistettu konkreettisesti, kuten kollega Toijakin kenen puoleen tutkimuslaitokset, yliopistot, korkeakoulut kääntyvät konkreettisesti? Ovatko kaikki muutokset nyt niin hyvin kaikkien tiedossa, että tutkijat tietävät, miten tässä tilanteessa tulee toimia tämän ensimmäinen kysymykseni. Toinen liittyy ohjelman sisältöön. Täällä parlamentissahan käytiin suurta keskustelua NSA-skandaalin jälkeen. Nyt tietosuojaperusasetusta ollaan työstämässä. Toivottavasti tämä asia saadaan päätökseen tällä kaudella vielä. Digitaali sisämarkkinat ja eurooppalaiset pilvipalvelimet ja meillä on melko merkittävä summa tutkimuksen puitteohjelmassa varattuna näihin aloihin. Minkälaisia toimia on nyt luvassa juuri ajatellen Yhdysvaltoja ja meidän omia turvallisuusjärjestelmiä me omaa riippumattomuuttamme tietoteknologian alalla. Tämä olisin tämän vähän toisen, kuten monet kollegat, minäkin olen päivittäin kulkemassa millä alueilla. Ja nyt jatkuvasti kysytään, että mitä siellä oikein tehdään ja miten suojellaan meidän tietojamme tällä hetkellä. Kiitos. Kiitoksia sitten edustaja Johnson, olkaa hyvä. Uh, thank you very much and uh, thank you for... Kiitoksia Robert Jan Smitsille, hänen kollegoilleen niin ikään hyvästä esityksestä. Kiitos myös harjoittamastamme yhteistyöstä, kun keskusteltiin Horisontti 2020 tärkeysjärjestyksestä. Ja ennen kaikkea kiitos tästä tiedoista, joka liittyy keskusteluun sukupuoliulottuvuudesta. Joskus kuvittelen, että ei olisi edes mahdollista, niin se on jopa vielä paremmassa tolassa, paremmalla tolalla, siis jopa 50 prosenttia. Se on tosi kivaa. Olen myös hyvin toiveikas ajatellen horisontti 2020 tulevaisuutta, mutta olisi minulla kysymyksiäkin, en niin, että haluaisin arvostella, mutta ehkä tässä voisi vielä petrata. Ensimmäinen kysymykseni liittyy PK-yrityksiin. Jos ajatellaan Eurostar-välineitä ja PK-yrityksiä, joista nyt siis keskustellaan, miten ne voisivat täydentää toisia vielä enemmän? Se yksi kysymys. Onko siis se mahdollista? Toiseksi, herra Nistelluri on tässä varsin hyvin pärjännyt ajatellen näitä kytköksiä Horisontti 2020 ohjelmaan. Joissakin asevaltoissa kuitenkin annetaan enemmän arvoa rakennerahastojen toiminnalle ikään kuin kompensaationa, kun ajatellaan, että yritysten tilanne on hankala, eikä sitten suunnatakaan sitä innovointiin ja tutkimukseen, kuten me haluaisimme. Voisitte kertoa tästä jotain ajantasaista tietoa? Joo, olen samaa mieltä. Mutta minun mielestäni mekin voisimme olla tässä kyllä aktiivisempia parlamentissa. Yksi kysymys vielä yrityksistä ja yksityisestä sektorista, koska he ovat olleet hyvin aktiivisia. Heillä kyllä edelleen on voimavaroja, kykyä toimia aktiivisesti yhteisrahoituksen hyväksi. Voitteko tästä jotain lisää kertoa? He ovat esittäneet hyvin voimaperäisiä näkemyksiä yhteisrahoituksen mahdollisuuksista. Löytyykö sitä vielä yksityiseltä sektorilta? Kysyisin. Minä olen siis kovin toiveikas tulevaisuutta ajatellen, myös ajatellen yksityistä sektoria, kun olemme puhuneet tämän laajentamisesta, kun Ruotsista nyt tulee. Ja muissa jäsenvaltioissa ehkä tiedetään, miten tutkimus ja innovointi liittyy omiin erilaisiin laitoksiin maissamme. On kyse nimenomaan tutkimusta innovoinnista ja lähinnä markkinoista olevasta toiminnasta. Onko tätä myös jatkossa koko Euroopan mittakaavassa. Kiitos. Grazie, Kiitos. No niin, nyt olemme puolessa välissä puheenvuoropyyntöjä. Nyt luettelon kuitenkin suljemme. Nyt ensin kuitenkin pääjohtaja Smits voi vastata tähän kierrokseen se ehkä näin yksinkertaisemmin sujuu. Thank you very much. We do it indeed in two rounds. Kiitoksia. Meillä on tosiaankin kaksi kierrosta. Herra Van Nisteroi otti esille maksu luotot. Ja tämä onkin aika huolestuttava tilanne, koska tiedätte tämän varsin hyvin varmastikin herrat edustajat Odi ja Herzog nimittäin neuvosto järjestämistä on leikannut maksuluottoja. Siksi puitelma seitsemän sen lopussa Olemme tehneet valtavia sitoumuksia, mutta niitä ei kateta näillä maksuluotoilla tai hyvityksellä. Ja sitten on syntynyt valtavasti näitä maksuja, olemme laskeneet ja loppujen lopuksi eteen tulee noin 1,1 miljardi eh, vajetta maksuluotoissa. Ja tietysti tämä johtaa valtaviin ongelmiin. Olen erittäin tyytyväinen, että mainitsit tämän ja niin olen tyytyväinen, että tämä valiokunta ja muutkin täällä kiinnittävät paljon huomiota tähän seikaan, koska tällä hetkellä se on vähän kuin käyttäisin luottoa, koska jossain kohtaa nämä maksumäärät, kuten pitää maksaa, ja se seikkaa, että neuvosto niin usein on leikannut maksumäärärahoja, on ajatellut valtavasti ongelmia PK-yrityksistä, niin me käytämme olemassa olevaa virastoa tätä varten tietysti. Horisontti 2020 me 2020-ohjelmasta meillä on suora ohjaus, Me toimin kansallisten järjestöjen kautta. Ja tässä onkin tärkeää, että täytäntöönpano komiteat, puhun niistä kohta, toimivat ja ovat todella laadukkaita vielä. Sitten linkki sen välillä, että laajennetaan horisontti 2020 ja rakennerahaston yhteistyötä olemme saaneet oikein varsin käytännönläheisen opaskirjan. Sitä on helppo käyttää ja se näyttää mitä välineitä, mitä ohjelmia kannattaa käyttää mihinkin tarpeisiin, mutta on tietysti niin, että nyt meillä on todella hieno tilaisuus varmistaa, varmistautua siitä, että 60-70 miljardia rakenne- ja kohesiorahastosta, jotka on merkitty tieteelle ja innovaatiolle, käytetään kaikkein parhaimmalla tavalla. Ja sitten me puhumme älykkäästä erikoistumisesta, me teemme läheistä yhteistyötä kollegojemme kanssa, regiopääosaston kanssa, jotta varmistaisimme, että eri rakennerahasto-ohjelmat jäsenvaltioissa – omaavat tällaiset älykkään erikoistumisen strategiat. Nyt olemme saamassa ensimmäisiä kumppanuussopimusluonnoksia. Puolesta tuli ensimmäinen muuta, jotta pyrimme tarkastelemaan sitä, että todellakin tarpeeksi innovaatiota ja tiedettä löytyy näistä kumppanuussopimuksista, joten Olemme lähes yhteistyössä pääosassa region kanssa ja myös komissaari Haanin ja Quinnin kanssa. Heidän yhteistyössä on erittäin hyvä. Herra Prodi otti esille terveyskysymyksen ja aivan erityisesti tarpeet vähentää kustannuksia kun kehitetään uusia lääkkeitä. Tämä onkin valtavan tärkeä iso kysymys ja tämän takia olemme ehdottaneet julkista yksityistä kumppanuutta lääkkeistä ja varmistamme, että tutkimus tutkimuksessa on mukana jatkuvasti uusia käsitteitä, innovaatioita, jotta voidaan nopeasti saada sitten myös markkinoille. Olen erittäin tyytyväinen, että korostatte sitä, että humanistiset tiedot ovat tärkeitä, koska tämä onkin oppiaine tai ala, joka ei aina ole suoraan mukana tutkimusohjelmissa, mutta sillä voi olla valtava, valtavasti annettavaa, kun käsitellään yhteiskunnallisia haasteita. Rova Herzog, te viittasitte yhteen isoon painaus, joka minullakin on tästä 20 liika määrä osallistujia. Jos ajatellaan, että budjetteja leikataan kansallisella tasolla, ja hankkeesta leikataan, niin kaikki nämä ihmiset sitten kääntyvät osasta 20-20 puolen. Siis tämä on tämä että tulee liikaa hakijoita. Toivottavasti se ei eteen tule, mutta pelkäänpä kyllä, että valtavasti tulee liikaa hakijoita. Puhuin tästä myös professori Burginionin kanssa. Onkin hienoa, että hän on täällä uusi tutkimusneuvoston puheenjohtaja, nimittäin ERCllekin tämä on tällainen musta, synkkä pilvi, että koko järjestelmä romahtaa, kun ehdotukset tuli niin valtavat määrät. Ja tämän takia olette aivan oikeassa siinä, Rova Her Bosnia-Herzegovina. meidän pitää korostaa sitä seikkaa, että jäsenvaltioiden täytyy myös käyttää rahoja kansallisesti ja alueellisesti tutkimukseen, kehityksen, innovaation Ja me jatkuvasti olemme jatkaneet pitänyt kiinni kolmen prosentin sitoumuksesta. Tämähän on tämä kuuluisa luku, jonka mukaisesti jäsenvaltioiden pitäisi käyttää BKTstä kolme prosenttia tutkimukseen ja innovaatioon vuoteen 2020 mennessä. Ja on tärkeää innovoida tieteeseen ja innovaatioon. Tästä tullaan esittämään tärkeä poliittinen asiakirja tänä vuonna, koska ennen kesää vielä tulette saamaan tällaisen poliittisen asiakirjan. Oli Reeniltä komission varapuheenjohtajalta minun komissaartani kuitenkin Kiniltä kasvusta ja tutkimuksesta. Ja onkin mielenkiintoista, että herra Rehn, joka tietenkin on juuri se henkilö, joka käsittelee Euroopan talouspolitiikan ohjausjaksoa ja talouspolitiikkaa yleensäkin, että hän yhdessä minun komission, komissaarin kanssa on laatimassa tällaista tiedonantoasiakirjaa, jossa pohditaan sitä, miten voidaan edistää kasvua tieteen avulla, joten me pidämme rummutamme edelleenkin sitä, kuinka tärkeä kansallinen osallistuminen innovaatiossa on. Sitten täällä korostettiin aivan oikein sitä, että meidän pitää varmistaa se, että Horisontti 2020 myös vaikuttaa. Pitää saada tulosta aikaan ja meidän pitää saada uudestaan luottamusta, erityisesti teollisuutta. Tämän mainitsin myös yksi kollegoistanne. Teollisuuden osallistuminen aikaisemmissa puiteohjelmissa on laskenut erityisesti johtuen siitä, että järjestelmä on niin monimutkainen, byrokraattinen, mutta nyt mielestäni Horisontti 2020 ja yksinkertaistamisen myötä voimme jälleen saada luottamusta tähän järjestelmään. Ja ensimmäiset reaktiot, joita olemme saaneet PK-yrityksiltä, mutta myös suurilta yrityksiltä, ovat olleet varsin luotetta, lupaavia. He näkevät horisontti 20-20 juuri sinä ohjelmana, jota ovat odottaneet. Sitten valintakriteerien täytyy olla täysin avoimia. Ihmisten pitää voida tietää, mihin ryhtyvät, mitkä kriteerit ovat. Ja me olemmekin laatineet oppaita, manuaaleja netissä. Ihmiset näkevät sieltä täsmällisesti, miten ehdotuksia arvioidaan, miten valitaan asiantuntijat, mitkä ovat kriteerit valinnassa ja tämä on todella tärkeää. Tässä on kyse avoimuudesta, jota meidän pitää osoittaa tulevillekin hakijoille ja tässä yhteydessä en voi tarpeeksi korostaa, kuinka tärkeä rooli tulee olemaan kansallisella vastapuolella. Kaikissa jäsenvaltioissa on kansallisia vastapuolia, jotka toimivat tavallaan vuodesta 2020 lähettiläinä tiedottavat ha- mahdollisia hakijoita ja auttavat heitä löytämään tien eri ohjelmiin. Rova Niibler, te mainitsitte uudesta järjestöstä. Tähän mennessä tutkimuksen innovoinen alue. Meillä on kaksi virastoa, ERCn täytäntöönpaneva virasto ja tutkimusvirasto. Ne ovat tehneet ensiluokkaista työtä ja Tämä tunnustettiin myös tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa. Nämä virastot ovat todella tehokkaita toiminnassaan. Me emme tule luomaan uusia toimistoja, vaan vahvistamme entisiä ja käytämme muita hyväksi, joita jo on, niin että se hyvä työ, jota on tehty, voi jatkua edelleen. Edessä on sellainen tilanne, ja tämän takia käytämme näitä virastoja yhä enemmän, että saamme 30 miljardia lisää rahaa, mutta kuitenkin 5 prosenttia on vähemmän henkilöstöä, joten voitte kuvitella, että jos emme käytä uut, uusia johtoresursseja, emme voi käsitellä valtavaa määrää hakki, hakku, äh, hakemuksia ja näitä määrärahoja, joita meille, meille on luotettu. Mitä tulee sitten NSA-kysymykseen, me olemme sitoutuneet turvallisuuskysymyksiin ja on ryhdytty merkittäviin aloitteisiin, jotta voitaisiin varmistaa verkkoturvallisuus. Yhteistyössä Europolin kanssa voimme antaa teille yksityiskohtaisempaa tietoa jatkossa. Täytyy myös sanoa, että tämä oli yksi kaikkein vaikeimmista osuuksista, kun halusimme alkaa tämän tarjouskilpailun, koska jotkut jäsenvaltiot estivät tämän tarjouskilpailun, ainakin mitä tulee Europolin rooliin tässä. Christian Eila on seurannut tässä, tätä asiaa varsin ta- läheisesti, mutta voin kokouksen jälkeen antaa teille vielä lisätietoja. Johansson puhui sukupuolikysymyksestä. Minä, niin kuin tekin, olen tyytyväinen, että me olemme vain nel- ei 40 prosenttia, vaan 50 prosenttia, joten voimme saada aikaan tuloksia tässä asiassa. PK-yritykset, johdonmukaisuus, e- euro, ja PK-yritysten Eurostar on täysin avoin välinen samoin pk ovat avoimia tietyllä alueella, joten täydentävyyttä tässä löytyy. Ja se on että olen tyytyväinen, että mainitsitte tärkeän suhteen rakennerahastoihin. Te korostitte yksityisen sektorin osallistumista ja niin kuin minä juuri äsken sanoin, yksityinen yksityinen sektori ei aikaisempiin puiteohjelmiin ole toivottavassa määrin onnistunut johtuen byrokratiasta, liiallisesta byrokratiasta, mutta myös siitä, että ohjelma ei mahdollistanut sellaista, että valittaisiin innovaatio, mutta uskon, että tämä radikaali yksinkertaistaminen ja se, että emme kata vain tutkimusta ja tiedettä, vaan myös innovaatio. Se on suuri kannustin teollisuudelle, suurille pienillä yrityksillä osallistua. Ja kun olemme olleet yhteydessä teollisuuden toimijoihin, tämä on ollut varsin lupava. Uskon, että heidän osallistumisensa tulee lisääntymään tähän toimintaan, koska ei pidä unohtaa sitä, että loppujen lopuksi, kun tarkastellaan perussopimuksia, niin puiteohjelman tarkoituksena on varmistaa EUn teollisuuden kilpailukyky ja näin ollen teollisuuden pitääkin olla mukana. Kiitoksia. Sitten toinen kierros. Kahdeksan puheenvuoropyyntöä. Kaksi minuuttia per henkilö. Shaleski ensimmäisenä. Signora Presidenta, <clears throat> Director General, one concern. Pääjohtaja, yksi huoli ja pari kommenttia. Sain juuri viestin omalta Puolan parlamentilta. He eivät ole kovin tyytyväisiä siellä, eivätkä voi hyväksyä näitä kauniita voitteita, joita olemme panneet horisontti 2020 ovat kunnianhimoisia ja loogisiakin mielestäni, mutta huolenaihe siellä on, että kehittyneemmät maat eivät ole nyt tätä toteuttaneet tietyin rajoituksiin. Tässä te tulee vähän suvaitsevaisempi, ettei ole vain toiveajattelua. Pidän toki näistä tavoitteista ja loogisakin vaikuttaisi tulevaan, mutta ehkä tässä vähän pääpilvissä mennään. No en tiedä, jos ei tällaista viesti teille ole vielä tullut, niin tässä se on. Sitten toinen huomio, että minä pidän tästä ajatuksesta, että on tällainen horisontti, pidempi aika, jana, näkymä kehitystä varten, koska tiede on kovin oikukas nainen. Ja sitten täytyy joskus jotain mennä pieleenkin ja sitten sen myötä jotain myös saavutetaan. Se on ihan hyvä ajatus. Ja sitten ajatus siitä, että painotetaan tutkimusta yhdessä teollisuuden kanssa. Se on hyvä, mutta ei myöskään hyvä, koska tutkimuksen täytyy olla riippumaton tai perustutkimuksesta aina tiedä, mihin se johtaa. Kuka milloinkin keksii, joka ehkä muuttaa maailmaan tai ainakin tämän maailman kolkan. Eli mietitään tätä tavallaan kahdelta näkökulmalta. No minä tiedän, että aivotutkimus on kovin suosittua ja siinä on uusia haasteita. Se on kallista ja mutkikasta, mutta me vain yritämme miettiä, että mikä meidän pienessä päässämme oikein on. Se on kuitenkin kallista. Olisin samaa mieltä kollegojen kanssa, jotka ovat puhuneet vk yrityksistä Miksi niin tärkeää sitten on? No ne ovat pieniä, mutta voivat olla hyvinkin innovoivia. Itse olin mukana hankkeessa ja komissiokin on osoittanut, että moni innovaatio nimenomaan syntyy noissa pienissä yksiköissä, eli tuetaanpa niitä myös tutkimuksessa innovoinnissa tarvitaan myös työtä, ihmiset ovat tyytyväisiä, itsenäisiä, ansaitsevat jotain sentään ja rakentavat Eurooppaa. Vielä yksi kommentti. Kun minä nyt edustan itse yhteiskuntatieteitä, niin tekninen puoli on yliedustettu. Pidän kuvasti siitä, mitä professori Prodi totesi vaikka hän nyt edustaakin tavallaan kovaa tiedettä, niin hän kuitenkin vaatii, että kiinnitämme huomiota myös yhteiskuntatieteellisiin näkökohtiin ja kiitos siitä. En sitä enää toista. Eli yhteenvetona, jos Euroopasta tulisi onnellisten ihmisten koti, niin yhteiskuntatieteet ja muitakaan ei voida yliarvioida. Jos ajatellaan tuleva yhteiskunta ihan ei kun pari sanaa vielä. Jos ajatellaan Saksassa tilannetta, ja pääjohtaja vielä yksi kysymys, en tiedä kuuluuko se teidän toimivaltaanne, mutta miten Euroopassa on hajautettu eri arvioida? Ehkä voisitte olla vähän kohtailempi muita kollegoja kohtaan, muuten emme tässä oikein selviä kollega Jerek. Dziękuję bardzo. Ja szybko. Kiedy mowa o procedurach i o poszanowaniu uczciwych zasad gry... Kiitos. Todellakin meidän täytyy luoda kunnolliset ja reilut säännöt peliä varten. Ja nimenomaan siitä syystä, että kun ajatellaan suuria, tuntemattomakin yrityksen, niillä on omat vaikeutensa. He eivät halua menettää kilpailukyvystään, varsinkaan pienissä hankkeissa Puolassa usein tiettyjä hankkeita on estetty etenemistä, koska niitä ehkä voidaan pitää vaarallisena ainakin joidenkin mielestä. Miksi me sitten päätä, että annettaisiin tietty anonymiteettisuoja jollekin hankkeelle? Grazie, la parola. Kiitos. Seuraava kollega. Merci madame la présidente. À mon tour, je voudrais remercier le directeur Kiitoksia Haluaisin kiittää pääjohtajaa ja yhtyä herran Meten ja komissaarin jäsenen. Muutama ensinnäkin näistä maksumäärärahoista. 1,1 äh, miljardia. Kun ajattelin, mitä suostuttiin monilta rahoituskehyksistä Euroopan parlamentin puhemies sanoi minulle, että minä en koskaan tule allekirjoittamaan, ellei maksumäärärahoja ole katettu täältä ajalta, joka on päättymässä. Tämä joka hämmästyttää minua. Kiitoksia, että puhuitte yksinkertaistamisesta ja olette siinä toimineet. Sitten kysymykseen, niin miten te näette tulevaisuuden suhteessa tähän tilanteeseen, jota läpikävitte. Mitä tulee rahoituspuitteisiin, meillä on mukana 2016 poliittinen varalauseke, koska meistä on monia uusia poliittisia tekijöitä pelissä. Jäsenvaltiot tulevat tasapainottamaan julkista talouttaan ehkä kuningaskunta ei enää kuulu unioniin, saamme uuden komission, uuden parlamentin, uuden Euroopan neuvoston puheenjohtajan. Miten te näette että tämän poliittisen äh, tarkastuslausekan, ettekö ole sitä mieltä, että tämä keskustelu tullaan käymään vaalien yhteydessä, vaalikampanjan yhteydessä voisimme hiukan testata tällaista ajatusta, että tutkimuspolitiikka olisi uutta yhteisöpolitiikkaa, vähän niin kuin tehtiin maataloudenkin kanssa. Siis itse asiassa kansalliset määrärahat annetaan yhteisölle ja oli tällainen yhteinen näkemys asioista. Tämä saa minut viimeiseen kommenttiin, niin miten te näette koordinaation toteutuvan jäsenvaltioiden kesken? oli tällaista tilintarkastustuomioistuimen tilintarkastustuomioiden tarkastusretkiä, samoin kansallisten tarkastajien yhteistoimintaa, miten voimme tarkastaa alueen, alueellisen kansallisen EU-tason rahoituksen öö, Esimerkiksi meillä diplomatiassa meillä on lähetystä, jotka tekevät varsin päällekkäistä toimintaa. Ja myös tutkimus oli tällainen, missä voitaisiin yhdistää ja koordinoida toimintaa ja julkisia varoja. Miten tämä siis toimisi tutkimusalalla? Ja ehkä tämä asia voitaisiin vielä Eurooppa-neuvoston tietoisuuteen. Selvästi heravan rompäy kutsuu jäsenvaltiot koolle tietystä aiheesta, kuten vaikka puolustuksen yhteydessä. Ja minua kyllä tyrmistyttää, että Euroopan neuvosto maaliskuussa 2014 Kuun olemme kuitenkin arvioineet Eurooppa 2020 toiminta vuodesta 2011 vuoteen 2020 mennessä olemme puolin välissä. Komissio tulee antamaan tällaisen vuos- keskivaiheen tarkastelun. Miten tutkimusta käsitellään tässä keskivaiheen tarkastelun yhteydessä? Viittaan puheenjohtaja sallitte. Eurooppa-neuvosto tulee tutkimaan kilpailu kilpailukykyä, puhutaan energiasta, to, toimivaltuuksista, infrastruktuureista, patenteista ja tutkimuksen kohdalla puhutaan älykkästä erikoistumisesta ja generisistä aloista. Ei ole mitään globaalia visiota tutkimuksesta Euroopassa. Eikös nyt olisi hetki ottaa tällaista ajattelua mukaan, että olisi kunnollista tieteellistä ja tutkimuspolitiikkaa Euroopassa? Kiitos. Kiitos. Correira de Campus. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Diretor-Geral, muito obrigado pela sua vinda aqui. Eh, não podia ser... Kiitos oikein paljon. Kiitos pääjohtaja, että olette täällä tänään. Te olette hyvin poliittisesti korrekti, kun puhutte sopimuksesta ja aiheesta, jotka ovat meidän sydäntämme lähellä. PK-yritykset, sukupuoliulottuvuus, humanist poliittiset aineet, yhteiskunnalliset aiheet ja niin edelleen. Ne ovat meille kaikki tärkeitä, mutta pari kysymystä minulla kuitenkin olisi. On selvää, että teidän alustuksenne oli hyvin laaja-alainen, joten vastaukset kysymyksiin ovat tavallaan mielenkiintoisempia kuin tämä alustus. Tämä on varmasti ihan tavallinen tilanne, mutta pari kysymystä. Ennen edellisen ohjelman loppua siirryttiin kohti kansallista välineiden rahoitusta ja minusta tuntuu, että me näemme seitsemännen puiteohjelman kautta tämän päättymisen. Olisikohan mahdollista lisätä yhteisön osuutta tällä saralla? Ja sitten aluerahastot. Edustaja Johansson jo viittasikin tämän kysymyksen, eteenvastauksen, oli todella tyydyttävä tähän kysymykseen – yhteistyötä jäsenvaltioiden ja regiopääosaston välillä. Mutta viittaisin yhteistyöhankkeeseen, vetyyhteistyöhankkeeseen, mutta tässä kyllä siirrytään pois perustutkimuksesta sähkön osalta, jota olisi edelleen paljon tehtävänä myös uuden teknologian alalta. Meillä on ollut mielenkiintoinen työryhmäkokous, joka liittyi energian taltiointiin ja siinä kemiallisiin prosesseihin. Tämä on sellainen ala, joka tuntuu jäävän nyt muiden tutkimusalojen jalkoihin. En nyt lähde laittamaan tärkeys- tai paremmuusjärjestyksiin energialähteitä, mutta olisi varmasti katso, hyvä katsoa energiakysymystä hyvin laajalti. Ja lopuksi, olisikaan hyvä katsoa vielä sitä, miten yhteisö voisi tukia, tukea tutkimusta orpolääkkeiden osalta. Jäsenvaltiot ovat käyttäneet valtavat määrät varoja potilaiden auttamiseen, mutta paljon tehokkaammin voitaisiin tehdä työtä, jos tehtäisiin yhteistyötä tutkimuslaitosten kesken Euroopassa. Tämä olisi mahdollista, mutta eu tukea tarvittaisiin. Eh, Pilar de Castillo. Eh, mm, Lyhyesti Uskon, että ja minä olemme puhuneet tästä puitohjelmasta sen tuloksesta. Se voi olla ratkaisevan tärkeää, kun ajatellaan puiteohjelmien historiaa. Siis yksi ratkaisevan tärkeä kysymys liittyy tähän, että näin todellakin käy, kun ohjelmaa sovelletaan käytännössä. Tämä liittyy osallistumissääntöihin, yksinkertaistamiseen. Tämä on sellainen alue, jossa per, jolla perinteisesti on tehty valituksia paljon. Myös yliopistotutkimuslaitokset, tutkijat ja PK-yritykset ovat valittaneet. Näitä on tullut jatkuvasti tällaisia valituksia. Minä tunnen tämän ihan omasta kokemuksestanikin jo vuosien varrelta ja komissiossa pitäisi kiinnittää tähän huomioon, sillä hän on nämä instrumentit käsissään, jotta voitaisiin saada jatkuvuutta aikaan ja varmistaa, että voitetaan nämä käytännön esteet välineillä, jotka on hyväksytty ja että todellakin saadaan aikaan tämä merkittävä muutos suhteessa entiseen. Miten komissio näkee tämän asian? Mitä, mitä keinoja teillä on täytäntöönpanna panna? näitä päätöksiä niin, että saamme aikaan huomattavan laadullisen muutoksen parempaan. Kiitos. Kiitos. Edustaja Högmark. Uh, kiitos. Kaksi lyhyttä kysymystä. Ensinnäkin jo pitkään parametissa tavoitteena on ollut, kuten muillekin, että päästään virkavaltaisuudesta näissä puiteohjelmissa Euroopan unionissa ja sitten samaan aikaan on halua säännellä varojen käyttöä. Toivon, että tekemämme päätös pyrkii virkavaltaisuuden leikkaamiseen. Olisi kiva kuulla teiltäkin tästä, tässä vaiheessa. Mitä teette myös sen takaamiseksi, että tutkijat Euroopassa – selvisivät vähemmällä byrokratialla tässä vaiheessa. Ja sitten toiseksi asia, joka on jo tullut esillekin, mitä mahdollisuuksia on kytkeä puiteohjelma rakennerahastoihin. Miten te oikein toimitte tämän helpottamiseksi? Kiitos. I would like to remind the chair. Muistuttaisin puheenjohtajaa, että minä puhun todella lyhyesti. Grazie, la parola al collega Ibner, prego. Edustaja Hybner. No, wszyscy mamy, pokładamy nadzieję. Kiitos oikein paljon. Me suhtaudumme kaikki hyvin toiveikkaasti siihen, että uusi horisontti 2020 ohjelma tuo paljon hyvää tullessaan. Aivan ensin haluaisin kiittää teitä siitä, että annoitte meille lisää tietoa ja erityisesti siitä, että nyt autetaan uudella tapaa pk-yrityksiä, kun tiedämme, että pk-yrityssektori on yksi kaikkein tärkeimpiä, ei ainoastaan innovaatioiden alalla, mutta myös työpaikkojen luojina. Joten pk-yritysten mukaan ottaminen yhden viraston kautta on tärkeä asia. Tämä on jo sanottu aikaisemmin. On tärkeää, että yksinkertaistetaan, virtaviivaistetaan hallintoa ja poistetaan turhaa byrokratiaa, jotta pk-yritykset voivat lähestyä tietä innovaatioita kohden ilman ongelmia. On tärkeää, että energiaala on myös prioriteetti. 15 prosenttia muutosta energia menojen osalta, mutta minun kysymykseni on, eikö energian osalta olisi tärkeän katsoa erilaisia huippuosaamiskeskuksia Euroopassa ja tarjota apurahoja, jotta saataisiin vastauksia uuden teknologian osalta, miten voidaan varastoida uusiutuvia energialähteitä. Energia on, mutta sitä ei pystytä varastoimaan kunnolla. Eli kun haluamme 40 prosenttia uusiutuvia vaa energiaa vuoteen 2030 mennessä, niin meidän pitäisi nyt todella uudella tapaa ponnistella tutkimuksen alalla, joten tiedetään, mitä tämän energian kanssa tehdään, jotta joudutaan, ei jouduta tilanteeseen, että rahaa on käytetty, mutta ei kuitenkaan tiedetä, mitä tämä ratkaistaan. Kiitos. Näin kuulemme puheenvuorot. Pääjohtaja Smith seuraavaksi. Thank you very much, uh, Mr. and thank you very much. Kiitoksia, Rova Sartori. Kiitos kaikista kommenteista. Käyn pikaisesti läpi nämä, koska teillä on muitakin aiheita tässä vielä tulossa keskustelussa. Täällähän tuli selvästi esille ensimmäisessä puheenvuorossa, jonka puolonen kollega piti, että emme saisi sallia sitä, että tämä on vain tutkimusvetoista ja todellakin tämä on Euroopan tutkimusneuvoston tehtäväkin. Horisontti 2080 ei ole vain soveltavaa tutkimusta tai jotain tiettyä tarkoitusta varten. Me tarvitsemme muutakin perustutkimusta, me olemme sitä suojelleet, antaneet sinne enemmänkin varoja. Mainitsitte tämän aivokartoituksen. Tämä on yksi tärkeä hippulaivahanke, miljardin euron arvoinen. Connect-pääosastossa tätäkin käsitellään. Kovin mielenkiintoinen ohjelma muuten, koska aivo on vielä tuntemattomatta aluetta paljolti, ainakin jos haluaa tietää enemmän esimerkiksi neurologisista sairauksista. Ei kyse ole pelkästään teknisistä aloista, luonnontieteistä, mutta kuten mainitsin aikaisemmin, humanistiset tai yhteiskuntatieteelliset ja taloustieteelliset tieteetkin ovat tärkeitä tässä on paljon haasteita ikääntyvän väestön osalta tai diabeteksessa. Jos ajatellaan, miten tieteilijät sitten käyttävät, kun he ovat siellä omassa piirissään, kun puhutaan diabeteksesta, niin ei ole kyse pelkästään, että uusia lääkkeitä kehitetään, vaan myös kyse käyttäytymisestä. Eli yhteiskuntatieteet ja humanistiikka täytyy saada mukaan lääketieteellisten tietekuntien ja lääkeyritysten rinnalle. Siinäpä haastetta. Täällä kuultiin mielenkiintoinen ajatus hankkeiden anonymiteetista. No, ehkä mikä vielä tärkeämpää on, niin se on arvioiden anonymiteetti, koska voitaisiin kuvitella, että kun arvioijana on ja arvioidaan hanketta, jonka arvo on ehkä 50 miljoonaa, sen sitten epää, niin ei siinä enää tulevaisuutta ole, kun tiedetään, että no sinä sen sitten estit. Meillä ei pelkästään voida yksilöistä käsitellä tutkijoita, vaan ryhmänä. Se on tärkeää, koska heillä on niin ratkaiseva rooli vertaisarvioinnissa ja koko järjestelmässä. Herra Odi puhui maksumäärärahoista. Todellakin siinä on ongelmia. Ehkä voin kirjallisesti toimittaa yksityiskohtaisempia tietoja, koska nyt meillä on puutteita siellä. Ja me olemme ennakkorahoitusta nyt pienentäneet ja välimaksuja, eli pienempi prosenttiosuus maksetaan, mutta jossain vaiheessa tarvitaan kyllä näitä maksumäärärahoja, ja nyt on nähty, että meillä on perintönä edellisestä puitiohjelmasta liian vähän maksumäärärahoja, ja nyt emme välttämättä pysty rahoittamaan horisontti 2020. Jos kaikki pannaan yhteen, niin kyllä tässä mennään törmäyskurssilla eteenpäin ja teidän avullanne varmasti löydetään ratkaisuja. Esititte mielenkiintoisen ajatuksen siitä, että tiedeinnovointi olisi enemmän Euroopan talouspolitiikan keskiössä. Panna se etusijalle myös Euroopan neuvoston tapaamisissa. Totta kai me olisimme kovin kiinnostuneita. Mainitsin tässä aloitteen varapuheenjohtaja Reenin kanssa, kun meillä on tulossa tiedonanto, niin että tiede ja innovointi olisivat talouspolitiikankin keskiössä. Niin pitkälle ei vielä olla. Tässä on vielä matkaa edessä ennen kuin tiede ja innovointi todellakin ovat keskeinen osa ohjausjaksoa, maakohtaisia suosituksia, talouspolitiikka ylipäätään unionissa. Tätä työstämme edelleen. Kyllä pikkuhiljaa perille pääsemme. Moni teistä mainitsi yhteyden rakennerahastoihin, kuten jo totesinkin, todellakin älykkään erikoistumisen, regiopääosaston kollegojen yhteistyön avulla tähdänneet siihen, että kumppanuussopimuksissa on operatiivisuutta, kiinnitetään huomiota innovatiivisuuteenkin, mutta järkevällä tavalla, ei niin, että se on niin muotikasta, että on nanotekniikkakeskus ja yhtäkkiä niitä on pilvipiven joka puolella Siinä tarvitaan SWOT-analyysiä niin, että varoja käytetään järkevästi myös rakennerahastojen osalta tieteessä ja innovoinnissa. Moni teistä mainitsi myös sähkön, energian, varastointi on edelleen tärkeä pullonkaula kysymys. On hyvä, että meillä on kennoista esimerkiksi ja vetyenergiasta yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyötä, koska tämä varastointi on pullonkaula edelleen ja se. Sitten harvinaiset sairaudet. En tiennytkään, että nyt on jopa 8000 harvinaista sairautta maailmalla. Tällaisen raportin luin hiljattain. Me olemme luoneet hiljattain verkoston liittyen harvinaisiin sairauksiin yhdysvaltalaisten kanssa, kanadalaisten, japanilaistenkin kanssa, niin että maailman mittakaavassa puututaan harvinaisiin sairauksiin ja tietenkin myös lääkehoitoon tarvittaessa. Pilar de Castillo, todellakin saatavuus on tärkeää, että ihmiset helposti pääsevät käsiksi ohjelmiin. Siksi me pyrimme varmistamaan sen, että tieto ohjelmistamme on käytössä verkossa käyttäjäystävällisesti, mikä myös on tärkeää, mitä me todella olemme nyt mainostaneet, että siellä on järkevää sisältöä kun se tulee Brysselistä tai meidän pääosastollamme, niin emme voi käydä kaikilla alueilla, kaikissa maissa, vaan se täytyy tapahtua kansallisten yhteyspisteiden kautta. Kansalliset viranomaiset nimittävät ne, mutta me koulutamme heidät. He ovat myös meidän hyväksymiämme, jotta on kyse laadukkaasta väestä. Todellakin saatavuus on tärkeää varsinkin tulokkaiden kannalta. Ei tänä sala mikään kerho harvoille valituille, vaan tässä tarvitaan uusia tulokkaita myös ja siksi kansalliset yhteyspisteet ovat tässä tärkeässä asemassa. Moni kollega esitti kysymyksiä virkavaltaisuuden leikkaamisesta ja mitä siinä teemme, mitä toimenpiteitä hyväksymme. No se on yksinkertaista. Rouva Karvalli on laatinut mietinnön. Siellä on 52-54 tointa byrokratian leikkaamiseksi. Voisin käydä läpi yksitellen yhdenmukainen tulkinta, aikataulut ja niin edelleen. Sitä paitsi tämä valiokunta on tämänkin hyväksynyt. Se on johtoteemana ollut myös meidän yksinkertaistamispyrkimyksissämme. Varmasti me pystymme hyväksymään näistä myös osallistumissäännöissä, esimerkiksi ajatellen osallistumisena ja niin edelleen. Eli tässä on varmaan työsarkkaa viimeinen kommentti liittyy siihen, että energiaan pitäisi osoittaa enemmän varoja. Kyllä olemme tästä päässeet yksimielisyyteen toimielinten kesken. Pyrimme saman aikaan tuloksia. Mainitsin myös varastoinnin. Toivottavasti yksityisen ja julkisen kumppanuus tässä syntyy pikkuhiljaa. Ja sitten ihan viimeiseksi vielä, että vetoisin tukeenne, jotta voidaan nopeasti neuvotelussa saattaa päätökseen kysymykset, jotka liittyvät yksityisen ja julkisen arkisen yhteistyökön. Meillä on vielä tulossa 19. helmikuuta 30 neuvottelut. Minä nyt luotan teidän tukenne, että tämä yhteistyö vihdoinkin hyväksytään. Ja ihan lopuksi haluaisin esittää kiitokset, ei pelkästään teille täällä, vaan Jacques Matille, Facinale ja Francesco Savellille, jotka ovat myös täällä läsnä. He ovat tehneet ensilukaista työtä, jotta horisontti 2020 pääsisi käyntiin. Kiitoksia. Grazie, nome della commissione. Kiitoksia valiokunnan puolesta pääjohtaja Smitsille. Toivotamme menestyksekästä työtä ja pikaisiin tapaamisiin. Iniziamo subito con sitten seuraavaan kohtaan esityslistalla olemme hiukkasen jäljessä. Ne, jotka lähtevät salista, pyydän, että poistutte ilman melua. Ja sitten käymme käsiksi kuulemiseen liittyen eurooppalaisen tutkimusalueeseen. Tämäkin liittyy Horisontti 2020 ohjelmaan. je voulais vous dire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 No niin. Aloitetaanpa välittömästi tämä toinen osio aamupäivästä. Olemme nyt todellakin vähän myöhässä suhteessa sovittuun aikatauluun. Nyt on kyseessä teema, joka on äärimmäisen lähellä valiokunnan sydäntä. Nimittäin tämäkin liittyy horisontti 2020, kuten myös niihin tavoitteisiin, joista aamupäivälläkin keskusteltiin ne ovat tulleet selvästi esille, nimittäin että me tarvitsemme lisää mahdollisuuksia, vaikka se on hankalaa ja vaikeaa, että jo 2014 voidaan luoda perusta eurooppalaiselle tutkimusalueelle. Me olemme saaneet paljon eri aloitteita viime kuukausina. Me olemme myös korostaneet, että tämä on poliittisestikin erittäin tärkeää, että se mitä pikimmiten toteutuu. Ja nyt antaisinkin ensin puheenvuoron Jean-Pierre Bourguignolille, joka on Euroopan tutkimusneuvoston puheenjohtaja. Olkaa hyvä. Olkaa hyvä, herra Bourguignon. Madame la Présidente, euh, Mesdames et Messieurs les députés. Puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet, on suuri kunnia tulla puhumaan tänne niin pian sen jälkeen, kun astuin virkaan, niin haluaisin ottaa joitakin kysymyksiä, jotka liittyvät Euroopan tutkimusneuvostoon. Neuvoston ehkä aluksi ERC se on tavallaan konkreettinen esimerkki siitä, että EU pystyy luomaan instituutioita eri keinoin. ERCtä pyydettiin tieteellistä maailmasta käsin ja tässä pohjalla oli Institute for Science in Europe. Tässä tarkoituksena oli me ajatus tuli monilta Euroopan ministeriltä ja komissaari Buskanilta, joka tuli parlamentin jäseneksi sitten teidän kollegaksenne. Ja sitten vielä lopuksi kun toteutettiin tämä tutkimusneuvosto, kun herra Potosnik oli komission jäsenenä, ja se otettiin tähän ids ohjelmaan puite, seitsemännen yhdessä se nopeasti kasvoi, ja siitä tuli todella tällainen tärkeä taho, ja siksi olikin aika luonnollista, että, että komission sen Egan Quinn ja Smith tekivät ERCstä yhden pilareista horisontti 2020 ja tämän takia sitä nyt esitellään ja tiedän, että monet teistä ovat osallistuneet aktiivisesti tukemaan neuvostoa ja aivan erityisesti mitä tulee sen talousarvioon. Tehän tiedätte Horisontti 2020 ohjelmassa ERC-suhteessa eh, seitsemänteen puiteohjelmaan on saanut budjetin, vain lähes kaksinkertainen. Se on todella merkittävä seikka, kun ajatellaan jatkokehitystä jotkut ihmiset ovat kyllä olleet hiukan pettyneitäkin, ajattelen tiedemaailmaa, koska he voivat jatkaa toimintaa, jota olivat saavuttaneet aikaisemmassa ohjelmassa ja vasta sitten vuosi 2020 lopussa voivat todellakin laajentaa toimintaa. Tämä oli ensimmäinen kohta, jonka halusin sanoa tästä nopeasta ERCn merkittävyyden kasvusta. Se on todella tunnustettu tiedemaailmassa ja myös se seikka, että kansainvälisesti ajattelen tässä erityisesti muita maita, ERC, sitä on tullut tällainen viite kohta varsinaisesti. Tämä on todiste siitä, että laatua on saatu aikaan. Sitten peruskysymyksiin, minkä takia puitelma, joka tutkii perustutkimusta, miksi se kuuluisi Horisontti 2020-ohjelmaan. Ja se on tavallaan sekoittuus, ihan perusteltu sellainen tutkimuksen innovaation välillä. Täytyy todeta, että alueet ja maat, joissa innovointi voi hyvin, ja missä tutkimusta harjoitetaan korkealla tasolla. Tietysti perustutkimus tuo uutta tietoa, mutta myös kun ajatellaan sen toimintaa ja miten tutkijat korkeatasoiset tutkijat ovat tottuneet hankkeisiin, ovat täysin avoimia hankkeita. Ja tavallaan se, että eteen on tullut tällaisia yllätyksiä, odottamattomia tilanteita eri alueilta, se on itse asiassa erittäin hyvä, valmis, hyvä valmistelu sille, että ymmärtää minkälaisia yhteyksiä voi olla perustutkimukseen ja teollisen sovelluksen välillä. Sitten tässä yksi esimerkki on todellakin näyttävä kai nyt en voi sitä analysoida yksityiskohtaisesti. Esimerkiksi Google-yritys, sitähän alun perin oli mukana vain kaksi ihmistä, jotka löysivät tällaisen matemaattisen algoritmin, uuden matemaattisen välineen, täysin uuden välineen, jota nyt sitten käytetään myös matematiikassa demonstraatio kysymyksissä ja sitten he olivat tarpeeksi keksiviä, äh, kekseliäitä, jotka kehittivät taloudellisen mallin, joka sitten muuttui tässä Googlessa, mikä kaikki tuntevat. Tämä taloudellinen malli on todella hämmästyttävä, koska me kaikki käytämme jatkuvasti Googlea, emmekä koskaan maksa mitään. Tietysti on muita ihmisiä, jotka maksavat Googlesta, voit olla varmoja siitä. Tämän takia yritys onkin niin rikas. Tämä on esimerkki, joka on todellakin yksinkertainen, mutta joka ansaitsee huolellista analysaatiota, niin kuin sanoinkin. Miten ajatus, joka ruokkii tai on peräisin tieteestä, voi tulla tällaiseksi taloudelliseksi merkittäväksi hankkeeksi? Ehkä vielä toinenkin esimerkki, josta pidän kovasti, koska äh, tämä liittyy myös äh, ELF-yrityksessä edes insinööri löysi todella keksi hieno, pysty keksi tällaisen signaalin, jotta voi tutkia öljykenttiä. Hänen nimensä Jean Morley. Ja sitten kun hän keskusteli tiedemiesten tutkijoiden kanssa, hän totesi, että se, mitä hän oli löytänyt, olikin todella varsin äh, syvällistä uusi, tapa käsitellä signaalit, jota kutsutaan nyt aalloket wavelet-teoriaksi. Ja kun tällainen teoria kehitettiin yleisellä tasolla ensin, sitten huomattiinkin, että alueet, joita tätä voitiin soveltaa, eivät koskeneet vain öljynporauksia tai etsintää, vaan varsin monia eri aloja, joilla voidaan käyttää sitä signaalia, onko se sitä äänestä tai kuvasta. Tästä tuli olennainen väline, mitä tulee kuvien varastointiin, kompressointiin, että saatiin tällainen standardi aikaan. Ja samanaikaisesti löydettiin uusia instrumentteja kvanttimekaniikkaan. Tämä on yksinkertainen esimerkki siitä, miten tällainen vaihtoliike tuloksia, matemaatikot, insinöörit, teoreetikot, signaalin käsittelijät. Tämä kaikki soveltaa, laajentaa sovellusalaa, joka lähdetään liikkeelle jostakin tietystä alueesta, sitten tuleekin varsin yleinen tapa toimia. Tämä on yksi piirre yleisessä tutkimuksessa. Voidaan tehdä tällaisia paradigman muutoksia, siirtyä alalta toiselle. Sitten toinen asia, jota korostaisin, on se seikka, että euro, euro, Euroopan tutkimusneuvosto on valinnut toimia niin, että kaksi kolmasosaa määräosasta käytetään nuoriin tutkijoihin. Kein, se resurssit, joita annetaan tutkijoille ERCstä, ovat tulevat kolmesta ohjelmasta. Yhden nimi on Starters, juniorit tavallaan, ja toisen nimi on Consolidators, vakauttajat, jotka ovat jo tohtorin väisikön tehneet, ja sitten vielä sitten viimeinen on näille senioritutkijoille. Tällainen valinta tehtiin siis neuvostossa, että pannaan suurin saman verran rahaa kaikkiin ohjelmiin. Tämä tarkoittaa sitä kaksi kolmasosaa määrärahoista tällä hetkellä 1,7 miljardia euroa ERCstä pannaan juuri, sijoitetaan nuoriin tutkijoihin, että he voivat kehittää omia tutkimus työryhmiään. Tämä on vahva signaali luottamuksesta heitä kohtaan. Ja tässä päättävästi halutaan vakuuttaa nämä henkilöt siitä, että Euroopassa voidaan kehittää omaa tutkimusta tiimiä ja voidaan asettautua kestävällä tavalla Euroopassa. Täällä voi toimia. Vaarana tietenkin on, koska tehdään ero tällaisten poikkeuksellisten tutkijoiden välillä, niin jotkut muut sanovat, niin jos he ovat näin huippuja, niin heidät pitäisi olla tänne meille houkuteltua. Mutta ainakin tämä alkuperäinen toimi, että annetaan et, ensisijaisesti nuorille tutkijoille on merkittävä teko. Sitten vielä lopuksi kahdesta kysymyksestä, joita on jo käsitelty aikaisemmissa puheenvuoroissa. Viitan pääjohtajan puheenvuoroon samoin kysymyksiin, joita te olette esittäneet. Ne liittyvät kahteen epätasapainotekijään, jotka liittyvät eurooppalaisen tutkimukseen tällä hetkellä. Toinen liittyy sukupuoleen ja maantieteelliseen jakoon, erityisesti mitä tulee ERC, luomavaroihin. Mitä tulee sukupuoleen, tämähän on ratkaiseva tärkeä kysymys, kuten te tiedätte, että tätä kautta voidaan saada enemmän henkilökuntaa mukaan tutkimukseen tai ihmisiä mukaan tutkimukseen ja se seikka, että enemmän naisia on todella ratkaiseva tekijä tällä hetkellä. Ongelman ratkaisu ei ole niinkään helppoa, pitää asettaa tietyt tavoitteet ja pääjohtaja puhuikin varsin selvästi näistä komission antamista tavoitteista. Me lähdemme liikkeelle varsin erilaisesta tilanteesta riippuen oppialasta. Matematiikka oma alani on sellainen ala, jolla naiset se ei paljonkaan ole joissakin maissa jopa erittäin huonosti edustettuna. Toisella alueella taas ollaan varsin lähellä tasapuolista tilannetta. Siis toimet eivät ole samanlaisia aina, ne pitää kohdentaa hyvin ja huolella. Ainakin pitää varsin huolella analysoida sitä, minkälaisia näkymättömiä esteitä nuorten naisten eteen saattaa tulla. Sitten toinen kysymys, maantieteellinen epätasapaino. Se on myös äärimmäisen tärkeä seikka, kun ajatellaan harmonista Euroopan kehittämistä ja mitä voidaan lisätä erilaisia mahdollisuuksia. Minkä takia? Sen takia, että varsin usein niissä maissa, joissa ei ole tutkimusinfrastruktuuria niin pitkälle kehitetty kuin muualla, kuitenkin koulutusmahdollisuudet pitäisi olla aivan yhtä hyviä, että näillä nuorilla, jotka tulevat näistä maista, on aivan yhtä hyvin hyvät mahdollisuudet tulla tutkijoksi kuin muistakin maista tuleville nuorille. ERCllä ei ole välineitä puuttua tähän asiaan suoraan, mutta ensimmäisessä kokouksessaan uudessa tieteellisessä neuvostossa, joka pidettiin viime viikolla, siellä todellakin päätettiin toimia aktiivisesti tällä alalla ja tukea jo toimia, joihin on ryhdytty rakennerahaston kohdalla niitä, että, että tutkijat maista, joissa tutkimusinfrastruktuuri on vähemmän kehittynyt, voisivat saada sanottavansa siihen, yhteydessä, tai siis voisivat vaikuttaa. Ja meidän pitäisi saada tämä tieteellinen kehittyminen tasaisesti jaettua Euroopassa, ja Euroopan tiedenneuvosto pitää hiukan itseään tällaisena edustajana. Sen pitää osallistua siihen, kun määritellään uusia välineitä, joita pitää ottaa käyttöön. Ja yksi olennaisen tärkeä instrumentti meistä on tukea paremmin nuoria tutkijoita, ilman, että he ovat saaneet mitään stipendia ERCltä. Heidät on tavallaan ennalta valittu, jotta he autetaan heitä alkuvaiheessa. Nämä ovat olennaisia tekijöitä, kun ajatellaan kyseisten maiden tulevaa kehitystä. Kiitos. Grazie, eh, Jean-Pierre Kiitos oikein paljon. Reborinjon seuraavana puhuu tohtori Detlef Müller-Wiesner. Airbus-ryhmästä. Hän on aikaisempi ikasin johtaja. Olkaa hyvä. Okay. Uh, could you make this operate here, please? Okay. Uh, thank you, uh, Mrs. President of ITRE. Kiitos, isävaliokunnan puheenjohtaja, hyvät Euroopan parlamentin jäsenet. Olen hyvin iloinen, että olen saanut mahdollisuuden olla aina teollisuuden edustaja tänään täällä. Olen saanut vähän kysymyksiä ennalta, jotka saattavat kiinnostaa, kun täällä on tieteen alan edustajia. Teitä ehkä kiinnostaa, missä tutkimusta tapahtuu tutkimuslaitosten ulkopuolella. Jos ajatellaan Airbus-ryhmää e ja omia tehtäviä niin tästä näette, että me yksin omaamme 5000 ihmistä, jotka tekevät työtä tutkimuksen ja kehittelyn osalta, niin tutkimuksen osalta todella 5000 eri teknologia-alan tutkijaa tekee työtä meillä noin kolme prosenttia työvoimastamme. Joten jos vertaan tätä muihin maihin ja meidän liikevaihtoamme, niin me olemme vastanneet Euroopan vaatimuksiin omalta osaltamme kolmen prosentin työpanoksemme kautta. Julkinen tuki, jos ajatellaan alueita, maita, EUn tukea, EUn avaruusjärjestön, niin se vastaa noin kolmannesta meidän tutkimusbudjetistamme. Jos ajatellaan muita aloja, lääkealaa tai autoalaa, niin suurien eurooppalaisten yritysten osalta on samantyyppinen tilanne. Lisäksi on ajateltava pk-yritysten dynaamista tilannetta. Meillä on erityinen rahasto innovaatioiden osalta. Näin annamme omille ihmisillemme varoja, jotka liittyvät meidän alaamme. Kaksi yritystä viime vuonna esimerkiksi, joka liittyy veden käyttöön, voidaan tutkia tiettyjä organisia yhdisteitä hyvin nopeasti muutamassa minuutissa juomavedestä. Ja toinen valmistavasta teollisuudesta, ja se siirretään ajatukset muihin kuin alamme yrityksiin. Palaan tekijänoikeuskysymyksiin. Meillä tämä salkku on hyvin suuri maailmanlaajuisesti. Jos katsotaan Euroopan komission tulostaulukkoa, niin 50 yrityksen joukossa me olemme paikalla 30, kun ajatellaan IT-työtä. Ja jos ajatellaan, että tällaisia tekijän oikeuksia siirretään pienemmille yrityksille, niin tavallaan tutkimustyö siirtyy omalta alaltamme ja vaikuttaa pk-yritysten kehittymiseen ja työhön ja muuhun teollisuuteen. If I come uh, a little bit more specific to our... Vähän tarkemmin suhteisiimme PK-yrityksiin, minun on sanottava, että kyllä on tärkeää tukea tutkimusta, joka toteutuu PK-yrityksissä. Toisaalta oman alani osalta voisin sanoa, että parhaat panokset PK-yritysten työhön on se, että tutkimusneuvosto tekee yhteistyötä tällä alalla, koska lentokoneiden osalta – jos ajatellaan laskeutumisen tarvittavia välineitä ja niin edelleen. Nämä ovat kaikki hyvin spesifisiä markkinoita. Joten minun ajatukseni on se, että me tarvitsemme pk-yrityksiä ja pk-yritykset taas tarvitsevat tukea oman työnsä kehittelemiseen. PK-yritykset ovat hyvin joustavia ajattelussaan ja luovia, jos ajatellaan 5000 tutkijaa omassa yrityksessämme. Olemme vähän samassa tilanteessa kuin komissio, kun ajatellaan teknologia-alojemme priorisointia, esimerkiksi mihin käytetään varoja. Joskus todella on hidasta muuttaa ajattelua tai tehdä päätöksiä näin suuressa organisaatiossa, ja tämän PK-yrityksissä – voidaan tehdä päätöksiä paljon nopeammin, jos työntekijöitä on vaikka 800 tai 1000 ja jos yrityksen johtaja on myös omistaja, niin päätös voidaan tehdä nopeasti, kun siihen isossa yrityksessä voi mennä puolikin vuotta. Eli päätöksiä voidaan tehdä niin, että vastataan globaalien markkinoiden tarpeisiin. Ja palaan sitten vielä for IP and to main, maintain their IP worldwide in China, for instance. Teollisia tekijän oikeuksien osalta, miten hallinnoidaan näitä kaikkia oikeuksia? Yleensä tehdään yhteistyötä isojen yritysten osalta ja omistetaan oikeudet yhdessä. Ja kun teemme yhteistyötä, niin suojellaan tätä osaamista pk-yrityksissä. Mutta se, että tuottaisiin ainoastaan pk-yrityksiä, olisi virhe, koska – Yleensä siellä käytetään vähemmän varoja tutkimukseen ja kehitykseen, joten pitäisi olla tasapainoinen, älykäs tapa saada kaikki yhteistyöhön horisontti 2020 ohjelmassa. Mitä sitten odotamme horisontti 2020 tutkimuspolitiikalla? Mielestäni, jos ajatellaan Cesaria tai Clean Sky 2, tai GTI Exceliä tai muita tai turvallisuuskysymyksiäkin, niin paras tapa on päästä nopeasti markkinoille veteon sääntöjen mukaan ja näin palauttaa varoja Eurooppaan ja jäsenvaltioihin, kun tuote mahdollisimman aikaisessa varhaisessa vaiheessa saadaan markkinoille. Joten siksi tarvitaan We say on the other hand, we... Tällaisia esittelyohjelmia tämän tyyppisesti. Samalla tarvitaan tutkimusohjelmia, mutta emme ole ihan vakuuttuneita siihen, että kakkostason tutkimushankkeiden kautta saadaan tukea koko innovaatio tutkimusalalle Euroopassa. Perustutkimusta tarvitaan myös aikaisemmassa yhteistyössä niin muiden ihmisten kanssa Euroopassa – tiedä, mitä saadaan suurilta tutkimuslaitoksilta sitten myöhemmässä vaiheessa. Lopuksi, mitä odotamme Horisontti 2020 ohjelmalta? Tänä päivänä olemme tavallaan tyytyväisiä osallistumissääntöjen loppuversioon. Palaisin teollisen tekijän oikeuksiin. Hyvin tiukkaa keskustelua ja neuvottelua käytiin jäsenvaltioiden kanssa komission ja parlamentin artiklasta 46,3 osallistumissäännöissä. Olemme hyvin iloisia siitä, että tämä artikla nyt poistetaan osallistumissäännöistä, Tuossa siinä sanottiin, että teollisuuden pitäisi esittää kaikki taustatietonsa teollisen tekijän oikeuksien osalta komissiolle ei ainoastaan tutkimustarkoitusta varten, vaan myös käytössä tämän jälkeen. Ja tämä kyllä tappaisi teollisuuden. Jos annettaisiin vapaasti käyttää teollisia tekijänoikeuksia, joten niin kutsuttu apurahasopimus mahdollistaa sen, että teollisia tekijänoikeuksista huolehditaan kunnolla verkkoturvallisuus ja tutkimus tällä alalla. Esimerkiksi jos tässä pitäisi kaikki verkkoturvallisuustulokset julkaista, niin silloinhan ne voitaisiin antaa hakkereille suoraan. Joten olemme tyytyväisiä siihen, että tuo artikla 46 poistettiin. Ja sitten lopuksi haluaisin osoittaa ilmailun osalta omat ajatuksemme. Meillä on eurooppalainen visiomme 2050. Me haluamme parantaa ympäristön tilaa, leikata hiilidioksidipäästöjä ja henkilökohtaisesti helmikuun alusta johdan yksikköä ja toivon, että täysin sähköinen matkustajakone on parinkymmenen vuoden kuluttua mahdollista. Jos katsotte ihan vasemmassa reunassa, näette kolme lentokonetta, joilla lennetään jo tänään. Siis täysin sähköisiä koneita on jo ilmassa. Olen vakuuttunut siitä, että täältä löytyy tulevaisuutemme. Olemme tässä ihan johtoasemassa ja yhdessä kumppanimme Siemensin kanssa kehittelemme sähkömoottoreita – jotka ovat samantyyppisiä kuin autoissa käytettävät. Eli tässä akkujen osalta varmasti tapahtuu myös paljon kehitystä. Olen valmis vastaamaan kysymyksiin myöhemmin. Kiitos. No. Kiitos tästä esityksestä. Seuraavaksi puheenvuoron saa emeritusprofessori Carlos Salema. Hän tulee Portugalin teknisestä instituutista. Olkaa hyvä. Um, good morning. Hyvää huomenta päivää, puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet. Kiitoksia kovasti kutsusta tulla. Minun piti puhua siitä, mitä me olemme oppineet seitsemännestä puiteohjelmasta, ja minä puhun oikeastaan enemmänkin vain tieto- ja viestintätekniikasta. Se on osa tätä ohjelmaa, ja kerron omista kokemuksistani 28 vuodelta yhtenä toimijana. Jos ajatellaan kaikkia erityisohjelmiakin, televiestintää ja tietotekniikkaa, esitän kuusi yksityistä kohtaa. Ensinnäkin kolme ensimmäistä mitä, neljäs, viides ja kuudes ovat puolestaan miten. Ensinnäkin siitä mitä. Jos ajatellaan, että me hyväksymme yhteisiä standardeja, niin me saimme etulyöntiaseman mobiiliviestinnässä. Ehkä olemme unohtaneet sen, että GSM syntyi Euroopassa. Ja, ja näitä tuettiin jo puiteohjelmassakin laajalti kolmosessa ja nelosessa. Nyt olemme menettäneet johtoaseman mobiiliviestinnässä, mutta toivoa on 5G. Nimittäin ehkä sen myötä voidaan luoda uusi menestystarina GSMn perään niin, että siihen otetaan tämä horisontti 2020kin riittävällä tuella niin, että meillä olisi mahdollisuus saada uudelleen johtoasema. Toiseksi, mitä tulee standardeihin, audiota, videopuristusta varten tai yleisradiotoimintaa varten, niin ne kaikki oikeastaan kehitettiin Euroopassa, mutta tässäkin johtoasema on markkinoilla menetetty. Seitsemäs puiteohjelma tuki 3D-TV-teknologiaakin. Se saattaa Eurooppaa kyllä saamaan uudelleen käsiinsä johtoasemaa tekniikassa, mutta myös eri laitteissa markkinoilla. Eli yhteisten standardien hyväksyminen ja oikeudellisten puitteiden hyväksyminen ovat ennakkoedellytys, jotta Eurooppa saa luotua yhtenäisen digimarkkinan. Sitten johtosaman säilyttäminen, jos ajatellaan optisia kuituja, joita käytetään viestinnässä, niin ne keksittiin ensin Euroopassa. Ja ensimmäinen alue tältä, tämän tekniikan avulla luotiin Euroopassa. Me olemme edelleen johtoasemassa optisten kuitujen käytössä ja fototoniikassa. Ja seitsemäs olemassa oli uusia käyttöjä myös, esimerkiksi radioliikenne tämän kuidun avulla. Ja varmastikin fototekniikkaa pitäisi jatkossakin tukea horisontissa 2020. Ja sitten tämä oli se mitä puoli ja nyt sitten se toinen vaikeampi puoli. Eli tämä, miten voidaan uudelleen saada johtoasema totesin jo, että alun perin internet oli oikeastaan sotilaspuolen rahoittama TK-hanke. Ja, ja tässä saatiin valtavaa uutta pontta yhteyksiin. Myös 2000 lukien puiteohjelmassa tätä on tuettu. Ehkä se on kaikkein pisimmälle mennyt hanke. Toivottavasti Horisontti 2020 tukee myös internettiä, Internet of Things-hanketta esimerkiksi ja uusia sovelluksia. Ja sitten nyt siitä, miten. Ikävä kyllä, puitteohjelmat usein nähdään ulkopuolelta ikään kuin harvojen valittujen seurana, kuten täällä kuultiin aikaisemminkin. Sen ei pitäisi olla enää horisontti 80 näin pienet tahot ja eri järjestöt kehittymättömistä jäsenvaltioista ovat pitäneet hankalana päästä mukaan. Siksi osallistuminen ja koordinointi pienissä hankkeissa on paljon helpompaa kuin suurissa hankkeissa. Suuret hankkeet eivät pitäisi siis olla etusijalla. Minä olen enemmän kuin yhden kerran nähnyt, että on hyviä pieniäkin hankkeita, joita ei ole rahoitettu, mutta sitten etusijalle pantiin huonommat, mutta isommat hankkeet. Silti osallistuminen puiteohjelman hankkeeseen tarjoaa korkeaa tuottoa ainakin tietotaidon osalta osallistujille. Kunhan kynnys on ylitetty, on paljon helpompi sitten jatkossakin osallistua. Eli meidän pitäisi auttaa osallistuja pääsemään mukaan klubiin. Sitten on syytä pitää tämä yksinkertaisena. Olisin todella onnellinen. Olin onnellinen kuun aikana parlamentti esitti yksinkertaistamissääntöjen mukanottamista puitohjelmaan, mutta myös tukikelpoisuus tai alvkohtelu eivät välttämättä yritykselle niin tärkeitä, mutta yliopistoille ja tutkimuskeskuksille toki. Olen nyt ymmärtänyt niin, että puiteohjelma on luonteensa takia monimutkainen sisältää paljon virkavaltaisuutta, mutta olen kovin iloinen, että yksinkertaistaminen tuli kuvioihin mukaan. Sitten PK-yritysväline näyttää kovin houkuttelevalta. Minulla on ihan samoja painiaisia ollut kuin pääjohtajallakin, kun hän mainitsi, että tulee hakemus ryö, ryöppy. PK yritysväline on todella niin houkutteleva, että hakemuksia tulee tulvana. Sitten seuraavaksi tehokkuus. Tehokkuuden lisääminen merkitsee, että tehdään enemmän vähemmällä. Usein tämä unohtuu. Tehokkuus tarkoittaa, että saadaan aikaan tuloksia, ei vain jotain hyvännäköistä tilintarkastusta. Ja tehokkuus onnistuu silloin, kun talousarvion puitteissa hankkeessa määritellyt tavoitteet saavutetaan. Eli kannattaa korostaa ennen kaikkea teknisiä tarkastuksia, niinkään rahoituspuolta. Totta kai rahoituspuoli voi vaikuttaa mukavalta, mutta, mutta voi olla, että ei taustalla ole oikeastaan yhtään mitään. Ja mitä petoksia aikaisemmin on tehty, niin tämä osoittaa väitteen todenperäisyyden. Ja tiedän, että tämä on aika rohkea väite, mutta tilintarkastuksen pitäisi vaatia rahoituksen osalta vain silloin, kun ei tulokset vastaa tavoitteita. Silloin on syytä olla huolestunut ja pitäisi tehdä perinpohjainen tilintarkastus sen osalta, mitä on tehty. Lopuksi johdon pitäisi ottaa mukaan myös jäsenvaltiot hallinnointikomiteoiden kautta, ja niiden toimivalta ei pitäisi leikata. Sitten täytyy tiedottaa hallinnointikomiteolle myös oikea-aikaisesti. En puhu pelkästään hallinnollisista yhteyspisteistä, vaikkakin olen sitä mieltä, että ne tekevät erinomaista työtä, mutta on kyllä sanottava, että komissio kaikissa tieto- ja viestintätekniikka-hankkeissa, jos minä olen ollut mukana, on antanut oikea-aikaisesti tietoa. Tähän puututin lyhyesti myös ajatellen ehdotusten arviointi, se on äärimmäisen tärkeä. Sen pitäisi olla tavoitteiden mukaista ja sitä pitää myös seurata tarkkaan. Nimenomaan tässä pitäisi erinomaisuutta käyttää yhtenä kriteerinä. Tietenkin tätä on hyvin vaikea arvioida. Voi vain palauttaa mielin sen, että Henri Ernst, joka osoitti, että Marx oli oikeassa, kun häneltä kysyttiin, mikä oli oikea tapa edetä. Hän sanoi, ei se maksa mitään. Ei, varmasti tälläkin pysty elämään, jota taskussa on. Pelkästään hertz-aallot olivat hyödyllisiä. Eli tällaisenkin vaikutusta on vaikea arvioida. Kiitoksia kovasti. Grazie, proseguiamo ora. Kiitoksia. Sitten jatkamme. Seuraavaksi puheenvuoron saa Sasha Pezuhanova. Hän on korkean tason komitean puheenjohtaja keskuksessa Bulgariassa. Olkaa hyvä. Olkaa hyvä, Sasha Pezuhanova. Thank you very much, uh, Mrs. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin kuin professori Burginjon alussa sanoi, on kaksi aluetta, joihin täytyy kiinnittää huomiota, jos haluamme kehittää tutkimuskapasiteettia käytännön tasolla Euroopassa. Itse asiassa maantieteellinen kuilu ja se, että luodaan yhteistyömekanismin kautta Euroopan eurooppalaiselle tutkimukselle. Myös pitää saada liikkeelle enemmän naisia ja houkutella heitä mukaan tutkimuksen piiriin. Minä yritän, ehkä nyt en ole mitään ratkaisuja, mutta ainakin jotakin ajattelun aihetta tästä toisesta aiheesta. Kun me arvioimme sitä, mitä pitäisi tehdä, Euroopassa oltaisiin käytännönläheisiä ja tehokkaita ja saataisiin aikaan tällaista kasvua ja saataisiin parha, maailman parhaat resurssit Eurooppaan, ihmiset resurssit ja myös saataisiin teosta tuotantoa Eurooppaan, niin silloin meidän pitää tarkastella globaalia kontekstia. Mikä on maailman tilanne tällä hetkellä? Ei puhuta vain hallinnosta koordinaatiosta tässä yhteydessä, joten voimme nähdä, että talous- ja rahoituskriisi on jättänyt työttömiksi varsin monia eurooppalaisia. Nyt meillä on noin 25 tai 26 000 miljoonaa ihmistä työttömänä ja 60 prosenttia heistä on nuoria. Joten tästä näkee, että kriisi yllää globaaleissa malleissa, miten järjestetään yritystoimintaa, sama koskee markkinastrategioita, joita yritykset yrittävät itselleen luoda. Uudet jättiyritykset ovat osoittautuneet tehottomiksi. Ja heidän, niidenkin pitää löytää uusia keinoja, uutta, uusia tutkimusmekanismeja, jotta vo, voivat nopeasti sopeutua kilpailukyky, uuteen kilpailukykytilanteeseen. Vieläkin täältä lähtee paljon ihmisiä Latinalaisen Amerikkaan ja Tyynemeren alueelle nuoret pätevät ihmiset Euroopasta, jotka löytävät itselleen mahdollisuuksia toimia uusilla alueilla työn ja tutkimuksen alalla, koska Eurooppa ei ole tarpeeksi tehokas, ei pysty tarjoamaan heille uraa ja työtä täällä Euroopassa. Edelleen jos me lyhyesti nyt arvioisimme uutta geopoliittista ja taloudellista ympäristöä, niin selvästi näkee, että BRIC-maat, Kiina, Intia, mutta on myös Venäjä, varsin aggressiivisesti yrittävät astua eurooppalaiselle alueelle tavallaan, ja me meidän täytyy ottaa tämä konteksti huomioon, kun muutamme strategioitamme ja määrittelemme niitä. Meidän pitää pystyä tehokkaasti käyttämään hyväksemme Euroopan etulyöntiasiaa myös tässä kilpailuhenkisessä uudessa tilanteessa. Lopuksi Eurooppa Euroopassa väestö vanhenee, se on ihan selvä juttu. Yksi luku vain ku, yli 65-vuotiaiden ikäryhmä, sen ennakoidaan nousevan vuoteen 20 mennessä 20 prosentilla. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän pitää ottaa tämä tosiasia huomioon ja löytää tehokkaita keinoja korvata tämä ammatillinen ja älyllinen kapasiteetti ja löytää siis sopivat mekanismit, jotta voidaan saada talteen meillä oleva tieto, mutta lyhyellä aikavälillä pitää myös varmistaa kapasiteetti, niitä tuetaan kasvua ja kilpailukykyä Euroopassa. Yksi ratkaisu joka on tavallaan tällainen helppo tavoite minun mielestäni, olisi tarkastella sitä, mitä voimme tehdä päättävän naistyövoiman kohdalla. He ovat käyneet yliopistossa loppuun ja Euroopassa voimme nähdä, että meillä on aika tasapainoinen kuva. Naisia on jopa 3 prosenttia enemmän yliopistosta valmistuneiden joukossa. Mutta johtuen stereotyypeistä stereotypioista perinteistä. Eurooppa ei käytä hyväkseen tätä voimavaraa. Ihan vain yksi luku. Nyt on tehty seitsemän vuotta työtä ja pyritty analysoimaan tätä potentiaalia. Tässä näette kuvan. Jos me pystymme integroimaan yritys teolliseen tuotantoon ja teo, tutkimukseen vain 50 prosenttia yliopiston loppuun naisista, niin silloin vuoteen 35 mennessä saamme, meillä on kolmen miljoonan kuilu tietotyöntekijöiden kohdalla tällä hetkellä. Tämä on luku, jota paljon kommentoidaan nykyään. Komissio sen Kruskin on siihen viitannut. Nyt meiltä puuttuu 700 000 ICT-alan ammattilaista Euroopassa McKenzie laati tällaisen mallin ja 2035 kuillu tulee Euroopassa 21 miljoonaa, jos tämä trendi jatkuu. Jos saisimme puoletkin eh, tutkinnon suorittaneista naisista käyttöön, niin silloin tämä kuilu olisi kolme miljoonaa ja kolme miljoonaa voidaan hoitaa erilaisin keinoin, mutta meidän pitää alkaa työstää tätä asiaa jo nyt. Jos me sitten tarkastelemme naisyrittäjien ja innovoijien osuutta, niin huomaamme, että Euroopassa on aika tasapainoinen kuva keksijöiden kohdalla tieteellisemmällä puolella yritysmaailmaa verrattuna vaikka USAhan tai Afrikkaan. Mutta jos mennään sitten yksityiskohtiin ja katsotaan, miten tutkija tutkimuskapasite- miltä tutkimuskapasiteetti Euroopassa näyttää, niin huomaamme, että tällä hetkellä nais, 46 prosenttia tohtorin tutkinnon suorittaneista on naisia. Jos tutkitaan sitten tutkitaan tutkijoita, silloin tämä kuilu kasvaa. Siellä on hiukan yli 30 prosenttia naisia tutkijoina. Jos katsotaan johtoasemia yliopistoissa, korkeakouluissa, naisista, naisten osuus on silloin ja siellä on laskeva trendi, nyt ollaan jo alle 20 prosentissa kun taas instituutensa tasolla naisjohtajia on 15 prosenttia ja sitten mitä tulee yliopiston rehtoreihin, naisia on vain 10 prosenttia rehtoreina. En ole täällä saarnaamassa niinkään naisten osuudesta, mutta silti on tärkeää suhtautua kriittisesti näihin lukuihin jotta sitten voidaan käyttää hyväksi älyllistä, älyllisiä voimavaroja, ajatuksia, joita on olemassa Euroopassa. Ja pitää tällaisten mekanismien kautta pitää pystyä toimimaan ja antamaan paikka ja sija naisille ja motivoida heitä tarttumaan johtavimpiin rooleihin ja heitä pitää myös tukea. Tämä tukee Euroopan kilpailukykyä myös. Minä itse tulen Bulgariasta. Näin, tässä kuvassa näkyy, että Bulgaria on jäljessä, mitä tulee innovatiivisuuteen yritystoiminnassa – en puhu nyt tässä yksityiskohtaisesti, koska aika on vähän. Viimeisen kolmen vuoden aikana me loimme hallituksen, akateemisen maailman, yrityssektorin ja erikoistuneiden kansallisjärjestöjen yhteistyönä. Ja olimme myös yhteistyössä EU kanssa ja saimme aikaan tällaisen holistisen tasapainoisen innovaatioekosysteemin, jossa on mukana kaikki osatekijät, joita tarvitaan, jos haluaa kasvattaa huomisen keksijöitä ja innovoijia. Ja jos haluamme myös tukea yrityksiä käytännöllisellä tavalla. Tässä on muutamia alueita. Erityiset koulutusohjelmat, yliopistoissa. Näin tuetaan ICT-oppimista, te- korkean teknologian tutkimusta. Sitten pyritään vara- antamaan rahoitusapua startup-yrityksille. Tämä toimii erittäin tehokkaasti. Esimerkiksi Jeremy-ohjelma tässä on ollut apuna edelleen on tällaisia mentorointi- tai tutor-tukiverkkoja pk-yrityksille, myös nuorille ammattilaisille. Ja tietenkin sitten integroidaan tähän vielä nämä tieteelliset ohjelmat, mitä myös teimme Bulgariassa ja kun ajatellaan naisten osuutta tutkimuksessa, se ei juurikaan eroa eurooppalaisesta massasta, ehkä hiukan enemmän naisia on tutkijoina mutta edelleen, jos mennään sitten seuraavalle johtotasolle, tieteellisessä laitoksessa kuva muuttuu huomattavasti. Ja tällä hetkellä on alle kolme, 20 prosenttia naisia, jotka tällä tasolla toimivat. Kun me, me meidän täytyy se tukea tyttöjä, että he innostuvat ja valitsevat tieteellis tieteellisiä uuri, että sieltä tulee uria ja pitää saada naisia mukaan tutkimukseen ja ryhtymään yritystoimintaan. Meillä on tällainen bulgarilainen keskus nais- ja teknologia. Tähän liittyy muutamia osatekijöitä tähän ohjelmaan. Meillä on kuukausittain tällainen tapaus, jonne kutsumme vakiintuneita naistutkijoita tavallaan roolimalleina. He puhuvat silloin yleisölle, jossa on ehkä 200-250 ammattilaista, nuorta tutkijaa, niin että rakennamme tällaista verkkoa organisella tavalla ja autamme nuoria kasvamaan. Meillä on tutor-piirejä ja erittäin tehokkaita äh, coaching- tai tutoriohjelmia äh, koskien niin opiskelijoita, aina opiskelijatasosta korkean tason tutkijoihin saakka. Ja ihan vielä lopuksi, tämä viimeinen kuva, niin mitä sitten teemme Euroopan tasolla – Tämä tietysti on relevanttia, kun ajatellaan tämän päivän aihettamme. Ensinnäkin halusimme luoda verkoston nuorille tytöille, jotka ovat tekemisissä tieteen kanssa ja meillä on eurooppalainen kilpailu ja he saavat näkyvyyttä ja ennen kaikkea tässä on tarkoitus houkutella heitä mukaan. Ja toiseksi me loimme erityisen pilvipohjaisen infrastruktuurin, jolla tuetaan pk-yrityksiä ja sitten taas mentoroidaan erilaisia tuotteita tai tuetaan niitä. Ja tämän kautta toivottavasti voimme vaikuttaa siihen, että saadaan parempi sukupuolten välinen tasapaino tutkimuksessa ja innovaatiossa Euroopassa. Kiitos. No niin, näiden Alustusten jälkeen voimme käynnistää keskustelun, kysymyksiä, kommentteja. Glantti ensimmäisen, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset kaikille paneelin osallistujille alustuksista tulivat esiin tärkeimmät kohdat keskustelusta, yksin, jota täälläkin on käyty, yksinkertaistaminen, se, että tuetaan pk-yrityksiä tutkimuksessa, myös naisia tutkimuksessa. Nämä ovat kaikkia sellaisia aiheita, joista olemme samaa mieltä. Joten sihteeristön ja valiokunnan jäsenten puolen nyt kiitokset siitä, että saatiin hyvä tasapaino tuonne paneelin. Euroopan tutkimusalue ja se, mihin suuntaan halutaan johdatella tätä. Tässä on kahdenlaista kantaa, komission linja jonka munan ajatellaan, että Euroopan motto moninaisuudessaan yhtenäinen 28 tutkimusaluetta yhdistetään eurooppalaiseksi tutkimusalueeksi, mutta tietenkin jäsenvaltiossa voidaan myös tehdä itsenäistä työtä. Toinen on tuo maantieteellisten eroavaisuuksien kysymys. Haluamme totta kai pyrkiä siihen, että alueilla, joissa tutkimus on hiukan jäljessä, tuetaan vaikeissa tilanteissa. No silloin halutaan käyttää mukana esimerkiksi rakenneohjelmia, jotta syntyy infrastruktuuria ja tutkimus olisi tutkijoille siellä alueella kiinnostavampaa. Haluaisin kysyä alustajilta, minkälainen tasapaino mielestäni sopii tähän jäsenvaltioiden toiminnan ja EUn toiminnan välillä ja Euroopan tutkimusneuvoston ja mihin suuntaan pitäisi kulkea. Kiitos. Kiitos. Rova Seikko seuraavaksi. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia alustajia. Me kuulimme paljon mielenkiintoista tänään sinällään ihan harvinaista, eli kiitokset siitä. Minulla olisi pari kysymystä, jos sopii. Ensinnäkin haluaisin tietää, miten ratkaista tämä kysymys, joka liittyy suljettuihin klubeihin, tämä koska varsinkin PK-yritysten mahdollisuuksia. jota siitä on kyllä sanottu, mutta tiedämme, että käytännössä tilanne on toinen. Siis todellakin tilanne on toinen. Olisi hyvä, että käytetään järkeästi varoja. Eli PK-yrityksillä pitäisi olla mahdollisuus hyödyntää näitä kaikkia varoja, kaikkia ohjelmia. Toinen kysymys liittyy puolestaan tutkimusneuvoston puheenjohtajan osuuteen. Mitkä ovat ne tekniset alat, joissa teidän mielestämme olemme kaikki kilpailukykyisimpiä? Ja sitten yleisempi kysymys. Millä aloilla maailman mittakaavassa suuntaukset vaikuttavat kaikkein myönteisimmiltä? Grazie. Kiitos. Patrizia Toija. No, io ho tutti e tre. Minäkin olen kovin kiinnostunut, kun kuulin nämä kolme alustusta. Pari täsmällistä kysymystä professori Saleemalla. Hän oli hyvin selkeä ja tehokas esityksessään. Te totesitte, että käytännössä on tiettyjä tekniikoita, jotka ikään kuin keksittiin. Ei, tällainen Euroopassa. Kiitos myös yhteisten standard ja niin edelleen. Ja kiitos myös teollisuushankkeiden. Mutta sitten olemme jo johtoasema menettäneet. Tässä viitattiin GSM ja muihin tekniikoihinkin. Ja kun puhutaan sitten uusista sovelluksista, totesitte niistäkin, että voisimme sielläkin tehdä perusteellisempaa työtä ja uudelleen käynnistää tai uudelleen päästä johtoasemaan. Tämä koskee muun muassa energiakäyttöä ja niin edelleen, että saadaan aikaan kilpailukykyä vielä enemmän näissä huippualoilla. Miten pitäisi tehdä, että päästään tähän? Tarvitaanko tiettyjä keksintöjä tietyillä aloilla, määritellymillä aloilla, joita voidaan sitten rahoittaa asianmukaisella tavalla? Miten me onnistumme tässä, kuten on kysytty usein että miten voimme onnistua tässä Euroopassa, että Euroopan teollisuus, uusi ja vanha, pääsevät parempiin asemiin? Mitä tässä tarvitaan konkreettisesti? Ei se liity pelkästään tutkimukseen, ehkä tätä tekniikkaa voi olla, että tässä tarvitaan muitakin välineitä, mutta jos teillä olisi jotain ehdotuksia omien kokemustenne pohjalta, niin se olisi kovin hyödyllistä kuulla. Kiitos, Vittorio Prodi. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia alustajia. Ne olivat todellakin kovin rikasuttavia monilta osin. Ennen kaikkea minä viittaisin lentokoneteollisuuden mahdollisuuksiin ja sähköenergiaa käyttäviin lentokoneisiin. Jos ajatellaan vedyn käyttöä polttoaineenakin ja mitä tätä meidän voitaisiin säästää ihan valtavia määriä. Ehkä jopa 80 prosenttia siitä massasta, mitä nyt käytetään nykyisin polttoaineina. Totta kai kun ajatellaan, mitä innovaatioita me tietenkin edellyttää, vahinko, että tähän asti en ollut tiennytkään, että jo tällaisia sähkövoimaa käyttäviä lentokoneita on, jotka jo lentävät. Sinällään ihan hyvä uutinen siis kun ajatellen Euroopan johtoasemaa tällä saralla, lentokoneteollisuudessa. Tämäkin on erittäin tärkeää. Haluaisin myös kiittää professori Salemaa. Ehkä se vaikuttaa vähän provosoivalta, mutta se, että tällainen anonymiteetti hakijoiden kohdalla voisi olla aika tärkeää, kun minullekin on käynyt, kun joutuu miettimään ja tekemään päätöksiä, niin joskus sitä vain pitäytyy joihinkin. Ja ehkä kun ajatellaan tässä omaa vastuutaankin kantaa, Siksi olisi erittäin tärkeää mielestäni tämä, kuten toinenkin näkökohta on erittäin tärkeää, että asianmukaisesti arvioidaan myös tuloksia. Että myös arvioidaan tuloksia eikä pelkästään tai ensisijaisesti vain rahoituksen käyttöä, eli miten varoja on käytetty. Ja sitten mitä tulee Rova Sasha Pesuhanovan alustukseen, niin olen kovasti kiitollinen siitä. Ja sanoisinkin, että tässä pitäisi ehkä myös hyödyntää humanististen tieteiden tutkimuksia, josta jo aikaisemminkin puhuin täällä. Jos ajatellaan, että tähän asti emme ole oikeasti onnistuneet tässä, se on vähän jäänyt syrjään tai sitä ei ole riittävästi arvioitu, mikä panos naisilla on annettavanaan tutkimukselle ja kehitykselle. Me, me tarvitaan myös näitä voimavaroja. On kyse ehkä myös kulttuurisesta kysymyksestä. Ei tämä pelkästään liity tasa-arvoon sinällään, vaikka sekin sinällään on, miten nyt sanoisin, vähän keinotekoista tavallaan. Sen sijaan meidän pitäisi lähteä siitä tietoisuudesta, että joka ikinen meistä voi antaa oman panoksemme edistyksen hyväksi. Eli tämä ajatus, että voidaan edellyttää muitakin vähän panoksia, että päästään eteenpäin. Ja näin varmaan päästäisiin vielä nopeammin eteenpäin myös kun ajatellaan käyttöä ylipäätään. Että voidaan ikään kuin edellyttää ja odottaa muiltakin jotain. Tällä varmasti on myös oma vaikutuksensa, jos näin tehdään, siihen, että saadaan naisetkin paremmin mukaan tutkimuksen ja kehitykseen. Bene, abbiamo Terminato. Ja lopuksi, niin tässä kun kuultiin jo puheenvuorot kollegoilta, voidaan antaa puheenvuoro puolestaan alustajille vastauksien saamiseksi noin viitisen minuuttia kutakin kohden. Ja aloitetaan herra Burginionista. Ai ei kun anteeksi. Vielä yksi puheenvuoro Jean-Pierre, ole hyvä. Madame la Présidente, euh, parce que j'avais dû m'absenter. joudun poistumaan henkilökohtaisista syistä, enkä voinut kuunnella kaikkia asiantuntijoita. Mutta luen nämä asiakirjat myöhemmin. Haluaisin vain esittää yhden ajatuksen, joka on puhtaasti toi institutionaalinen rakenteellinen kysymys. Ensinnäkin haluan onnitella uutta Euroopan tutkimusneuvoston puheenjohtajaa tietysti. Olin itse esittänyt seitsemän puiteohjelman keskivaiheen arviossa ja parlamentissa tehtiin sellainen huomio, että on varsin paljon tällaisia instrumentteja, jotka liittyvät tutkimukseen. Puhun nyt parlamentin jäsenenä ja edustan kansaa siis. Kansalaisethan eivät ole teidän kaikkien tasolla, komissaarien johdon tasolla. Mutta tämä on niin sekava, kun en ymmärrä enää mitään. Esimerkiksi nimi, jonka olette valinneet, histori- historiallinen merkitys tavallaan, Euroopan tutkimusneuvosto. Tässä on tavallaan tietynlainen pyrkimys, joka aiheuttaa, että kansalainen ei enää ymmärrä, mistä on kyse, koska nyt tavallaan nähdään, että te käsittelette tutkijoita ja huomaa kyllä, että kun parlamentissa puhuvat, heillä on sellainen vaikutelma, että teidän tehtävänä on paljon laajempi. Mielestäni pitäisi nyt hyvin tietää, ymmärtää, kuka mitäkin tekee tässä eurooppalaisessa tutkimuspolitiikassa on kaksi täytäntöönpanevaa virastoa. Tutkimuksella on oma ja on teidän virastonne, joka hoitaa käytännön toimista pääjohtajansa kautta. Minä vetoaisin todellakin sen puolesta, että lopetettaisiin. On siis yhteen tutkimuskeskus, on näitä rakenteita loputtomasti. Tarvittaisiin nyt näkyvyyttä, että tiedettäisiin täsmälleen, mitä me täällä oikein EU-ssa teemme koska minä en edes tiedä, pitäisikö teidän muuttaa nimeä vai ei. Mutta tämmöinen ajatus, että te, te käsittelette näitä korkeatasoisia tutkijoita teidän internet-sivustonsa, kun luin sitä, kun luetaan tehtävissä, tulee sellainen vaikutelma, että te hoidatte kaikkia asioita. Ja sitten kun mennään itse asiaan, huomaa tarkemmin, mitä te oikein teette koska kohta ovat vaalit tulossa. Ja jos haluaa tavallaan myydä sitä ajatusta, että tarvitaan Euroopassa tutkimuspolitiikkaa, ja kun kansalaiset sitten kuuluvat tällaisia ristiriitaisuuksia, niin kukaan ei kyllä oikein tätä tule ymmärtämään. Kiitos. Ja no nyt puheenvuoron saa Jean-Pierre Bourguignon. Äh, Vielleicht werde ich äh, zu Ihrer Frage über... Äh, niin, kysymyksiin, jotka liittyvät siihen, miten löydetään oikea tasapaino Euroopan tutkimusalueen osalta. Tänään voidaan sanoa, että komissiolta – tullut edytys, esitys että Kyllä siinä paljon rahaa, mutta ei se niin paljon ole, kun ajatellaan, mikä kaikki muu tulee jäsenvaltiosta, niin se on vain hyvin pieni osuus, joten tämä tarkoittaa sitä, että pitää olla hiukan nyt varuillaan, eikä odottaa ihan liikoja. Mutta pitäisi ajatella myös tulevaisuutta ja tietää, mihin suuntaan olla menossa. Tällä tapaa pitää olla myöskin varovainen niin, että tutkimuksen tukeminen ei tarkoita ainoastaan tutkimusta, vaan on ajateltava, miten työpaikkoja syntyy. Tutkimusmäärärahoja on leikattu joissain jäsenvaltioissa viime vuosina. Se ei ole hyvä asia tietenkään. Joten monissa maissa työpaikkojen määrä on myös vähentynyt tutkijoiden joukossa, joten eurooppalaisen tutkimusalueen kysymystä on katsottava hyvin laajasti, ei puhanastaan rahasta, vaan myös ihmisistä ja siitä, miten he näkevät tulevaisuutensa tutkimuksen alalla. Minä pahoin pelkään, että viime vuosina suunta ei ole ollut kovin myönteinen malliesimerkkejäkin ehkä on Saksan kaltaisia ja sitten muut maat eivät ehkä kaikki pärjää ihan yhtä hyvin, joten eurooppalaisen tutkimusalueen kysymys on tärkeä ajatellen Euroopan tutkimuksen tulevaisuutta, mutta hyvin laaja-alainen katsanto tähän tarvitaan. Ei tulisi katsoa ainoastaan komission kannalta, vaan vähän laajemminkin. L'autre personne à qui je dois répondre, monsieur Audi. Euh, Vielä sitten muutamalla muulle vastaus. Ensinnäkin Ensisijassa en ole tietenkään virastoni nimestä vastuussa, vaikka puheenjohtaja olenkin. Toki pitää paikkaansa, kuten yritin alustuksen vähän todetakin historiallisessa katsauksessa, että se oli aika rohkea veto monenkin osalta ja varmasti parlamentin jäsenelläkin oli omat sormensa pelissä niin, että mentiin ihan äärirajoille, mitä perussopimukset sallivat ajatella myös perustutkimusta ja se, mitä nyt on tehty, ja se on aika merkityksellistä, kun käydään keskusteluja tiedeyhteisön edustajien kanssa, niin aika vähän on sanomassa mitään vastaan, että kun, kun ajatellaan nykyistä nimeä, Euroopan tutkimusneuvosto, niin ilma, kyllä se puolustaa paikkaansa tiedeyhteisössä ja saanut tunnustusta. Ja se on onnistunut vain siitä syystä, että nimenomaan parhaimmat tässä ovat olleet mukana, eivät parhaimmat tieteilijät, vaan maailmalta muualtakin. Kun ajatellaan paneelien osallistujia, näitä valintakomiteoita, niin siellä on 11 prosenttia Euroopan ulkopuolisia. Se on aika merkityksellistä ja paljon enemmän kuin Yhdysvalloissa. Ja sitten kun katsoo, kuinka paljon ulkoisia asiantuntijoita on laatimassa raporttia, niin suhde on vielä suurempi. Nimittäin siellä on kaiken kaikkiaan 29 maata mukana. Ei ole pelkästään suljetusta piiristä kyse eurooppalaisten kesken. Olemme tästä kantaneet huolta. Mitä tulee sitten selvyyteen, niin minä sanoisin, että kun, kun minusta nyt tuli puheenjohtaja, niin olen ruvennut puolustamaan ehkä liikaakin komissiota. No en usko sen, että näin on. Mutta kun katsotaan horisontti 2020 rakennetta verrattuna edelliseen ohjelmaan, niin kyllä siellä on pyritty selkeyttämään eri toimintalohkoja, vaikkakin sitten eri lohkoissa on iso asioita. Mutta selvyyttä kuitenkin on saatu perustutkimuksen osalta, sitä on tuettu myös meidän neuvostossamme, ja sitten siellä on muitakin asioita osaamisen osalta, Marie Curie, apurahat, se on tärkeää myös tuleville tutkijasukupolville. Siellä on oma osionsa liittyen teollisuuden kilpailukykyyn ja vielä oma osionsa, joka liittyy yhteiskuntaan. Eli kyllä sen tiettyä selventämistä on järjestelyjen osalta verrattuna seitsemänteen puiteohjelmaan, kun siinä mentiin vähän suuntaan jos toiseenkin. Tietenkin siellä on esikirjovälineitä edelleen, mutta lähestymistapa on johdonmukainen yhtenäinen. Näiltä osin, mitä nyt tässä on komissiossakin pyritty aikaan saamaan, ajatellen sekä pääjohtajaa että komission jäsentä, kun molemmat ovat olleet ratkaisemassa asemassa, niin kaiken kaikkiaan tämä on ollut ratkaisevaa. Ihan lopuksi vielä, että kukaan ei ymmärrä enää mitään tästä, kuten täällä kuultiin. Voi olla, että Euroopan tutkimusalue voisi olla se nimittäin kanssa tämä paremmin ymmärrettäisiin, kun ajatellaan kilpailua kansainvälisestä tutkimuksessa ja tieteessä, ajatellaan myös tekniikkaa, niin uskoisin, että voi olla, että olisi kokonaisvaltaisemmin näkemys tästä, niin varmasti Eurooppa löytäisi paremmin paikkansa asianmukaisella tavalla, vaikkakin jotkut maat ovat jo vahvassa asemassa ja tunnustettuja. Eli tässä tarvitaan totta kai tutkijoiden liikkuvuutta ja voimavarojen järkevää käyttöä. Ja vielä ihan lyhyt vastaus kysymykseen liittyy maailman suuntauksiin tekniikassa – No nyt ehkä englanniksi voisin vastata. Ehkä useammat ymmärtävät minua. Ylipäätään tutkimusneuvoston ajatus perustuu siihen, että se tapahtuu alhaalta ylöspäin. Tutkijat tekevät ehdotuksia, esittävät mitä haluavat tehdä. Ja todellakin näiden ehdotusten pohjalta sitten heidät valitaan. Euroopan tutkimusneuvosto täällä haavaa kovasti painostaa paneeleja valinnoissa Eh, sitä, että kriteerit ovat niin tärkeitä. Se ei liity oikeastaan tutkijoiden luonteeseen, vaan kyse on siitä, että tässä pyritään purkamaan suljettuja klubeja, avaamaan ovet paremmin, niin että saadaan mukaan nuorempaa tutkijapolvea, niin että voidaan myös saada rohkeampia tutkimuksia, eli vähän koitella rajoja. Mitä tulee sitten maailman suuntauksien tieteessä ja tutkimuksessa niin nyt on putkahtanut paljon eri asioita esillä. Yhden haluaisin ottaa kuitenkin erikseen, vaikka se on ehkä mukaista. Se liittyy big data-ilmiön. Tätä hyödynnetään paljon eri aloilla. Se liittyy siihen, miten kaupunkia järjestellään, myös tietenkin terveystieteissä on valtavasti käytössä tätä ilmastonmuutoksessakin jos vakavasti ottaa ilmastonmuutoksen, niin siinä täytyy kerätä valtavasti tietoa, järjestää se myös järkevällä tavalla. Siksi mitä tutkimusneuvostokin nyt on tämän osalta tehnyt, niin se pyrkii varmistamaan sen, että miten tässä 25 paneelin tiede jaetaan, niin täytyy tietää, mitkä suuntaukset ovat. Eli jäsenet ovat neljä vuotta mukana paneelissa, ei sen enempää, ja aina kun korvaamme jonkun, niin esitämme ihmisiä, joilla on uutta tietoa hallussaan, että paneeleissa eri aloja kattavasti ja ajanmukaisesti katetaan. Se on hankala tehtävä, koska joka neljäs vuosi voi unohtaa, miten tähän asti on saatu ja aloittaa tyhjältä pöydältä, vaan täytyy mukautua uusiin suuntauksiin. Ja totta kai on olemassa suuntauksia, joita nyt on nopeastikin nostamassa päätään. Tämä iso tieto, megadata on kuuma peruna – hankalaa käsitelläkin, koska se koskettelee niin useita alueita. Grazie Jean-Pierre Burgin. Kiitoksia Jean-Pierre Burgin ja Sitten herra Müller-Wiesner. alla Alla Niin, minulla ei ole kommentteja herra Odille. Euh, muss ich als... Herra Glante teollisuuden edustajana minun on sanottava, että meidän kokemuksemme osoittavat, että parasta kehityskapitaalia on tutkijoilla. Kriteerikatalogi Saksassa, mitä pitää tehdä, jotta saadaan liikkeelle ihmisiä, saadaan tutkimusta rakennettua tietylle alueelle ja saadaan vedettyä tutkijoita sinne. Olen Raborignonin kanssa tässä samaa mieltä. Turvallisuusinfrastruktuuri. No, y- yleinen elämänlaatu. Ja se on nyt näiden maiden tehtävä huolehtia siitä, että ihmisiä saadaan houkuteltua sitten. Ja säätellään yhteistyötämme tutkimuslaitosten kanssa, johon me osallistumme, olemme osakkainakin joissain maissa, niin – palkkauskysymys, jos ajatellaan tärkeimpiä tutkijoita ja verrataan Yhdysvaltain tilanteeseen, niin tiukat säännöt, jotka liittyvät työhtösopimuksiin esimerkiksi joissain maissa, joskus käytetään enemmän aikaa näiden aiheiden käsittelyyn kuin itse asiaan. Tiedän, että tässä tarvitaan paljon aikaa, mutta näihin asioihin on myös kiinnitettävä huomiota. Ja sitten PK-yrityksistä esitettiin kysymys. Eli miten saataisiin vähän klubia avattua kaikkien suuntaan. Oman yritykseni osalta voin sanoa, että meillä on ainakin kolme yhteistyön välinettä uusien PK-yritysten kanssa. Yksi on hankintapuolella. Ovat tällaiset alihankkijoiden konferenssit, joihin avoimesti kutsumme alihankkijoita, ketä ne jätetä ulkopuolella. Ja sitten kerromme siellä omista tulevista tarpeistamme anna mennä yhteistyötarjouksen. Jos on kyse hyvin pienistä yrityksistä, niin me kannustamme yrityksiä luomaan tällaisia yritysyhtymiä, jolloin voimme tavata ainoastaan yhden henkilön ja näin hankintaprosessi on ehkä tehokkaampi. Meillä on myös väline Ranskassa, Tuluusissa – jonka kautta tuetaan innovaatiota alihankkijoiden joukossa, jotta voidaan saada mahdollisuus kilpailla muiden alihankkijoiden kanssa. Me tuemme jopa niitä joskus vähän hidastamme hankintoa menettelyitä ja huolehdimme siitä, ettei pääoma lopu kesken. Ja sitten kolmas väline vielä innovaatioita varten, kun ei itse ihan tiedä, mitä tarvitaan. Meillä on tällainen spin-in-prosessin tapainen järjestelmä. Esimerkiksi sähkömoottoreiden osalta tehdin yhteistyötä sellaisten yritysten kanssa, jotka tekivät työtä näiden moottoreiden osalta löydettiin tällaisia pieniä yrityksiä silloin yhteistyökumppaneiksi. Ja sitten kysymys joka liittyy siihen, että kun johtoasema on menetetty, niin miten se saadaan palautettua. Kuvitellaan nyt, että tuotetaan lampuja, sadan vatin lamput lopetetaan ja käytetään LEDitä. Mutta Aasiassa kustannukset, tuotantokustannukset ovat hyvin alhaiset, mutta miten saadaan uusi johtoasema – jos katson tässä tutkimuksen kollegoita, niin tällaista tapausta varten tarvitaan tutkimusta. Seuraavalla me, kerralla meidän pitää olla ensimmäiset, jotka keksivät esimerkiksi LEDin kaltaisen ratkaisun. Tämä on minun kommenttini. Johtajuus tarkoittaa johtajuutta taloudellisesti, mutta omassa mielessäni sen on liityttävä siihen, miten hyvin tutkijat ja teollisuus voi innovoida niin, että juosta koko ajan muiden perässä. Tässä meidän pitäisi olla vahvempia Euroopassa. Kiitokset edustaja Prodi ystävällisistä sanoista, jotka kohdistuivat meidän sähkölentokoneisimme. Poltokennokysymyksiä kehittelemme edelleen. En ollut valmistautunut vielä näihin teknisiin keskusteluihin tälle päivälle. Voimme toki tuntikausia keskustella näistäkin toisessa yhteydessä. Kiitos. Grazie, Carlos. Kiitoksia, Carlos Salema. Thank you, Madam Chair. I see if I can... Kiitoksia puheenjohtaja. Katsotaan, pystynkö vastaamaan näihin moniin kiinnostaviin kysymyksiin. Miten koordinoida jäsenvaltioiden tutkimusta, tutkimusmäärärahoin EU-sta? siis miten voidaan tutkimusaloitetta Euroopassa yhdistää. Tutkimuksessa on vain 5 prosenttia tutkimusalasta käytetään Euroopassa. Miten 5 prosenttia yhdistyy jäljellä olevan 95 prosenttia? Ei ole helppo kysymys. Uskon, että ainoa tapa on koordinoida ja koordinoida. Ja jos saan sanoa vielä yhden asian. Rakennerahastot voivat tässä mielestäni auttaa. Sitten toinen kysymys. Suljetut klubit. Ensinnäkin, miksi tällaisia suljettuja klubeja tai kerhoja on? Niin PK-yritykset, pienet instituutiot ovat yksi. Ensinnäkin ne pelkäävät byrokratiaa. Miten voidaan laskea nämä epäsuorat kulut? Mitä sitten tulee vaikka arvonlisäverosta? Entä hyväksyttävät kustannuserät pienelle yritykselle? Tämä on varsinainen painajainen, eikä pitäisi unohtaa sitä, että mun valmistaja tällaista ehdotusta maksaa myös rahaa. Ei siellä ole mistään pikkupenneistä kysymys. Ja jos pel- jos ajatellaan, että onnistusprosentti on noin 20 prosenttinen, niin silloin pitää ainakin 5 prosenttia tehdä, 5 tehdä, että saa yhden läpi. Tämä on ongelma PK-yrityksille. Miten tämä ongelma sitten ratkaistaan? Miten avataan tällainen suljettu klubi? Yksinkertaistaminen tosiaankin on yksi tapa, mutta nyt sitten käytän kyllä kokemusta hyväkseni, koska tulen itse pienestä vähemmän kehitystä jäsenvaltiosta niin monta vuotta sitten me huomasimme, että pitäisi löytää tällainen moottori tai veturi, suuri yritys, joka on valmis osallistumaan, joka tietää, miten osallistutaan kansainvälisiin tapahtumiin. ja miten sitten vedetään mukaan näitä pienempiä yrityksiä. Ja kun sitten niin kun pieni yritys tietää, miten pitää toimia, näissä ympyröissä, niin silloin on ylitetty tietty kynnys ja ne voivat jatkaa itsenäisesti eteenpäin. Mutta ensimmäisellä kerralla tämä on tosi vaikeaa pienelle yritykselle, pienelle tutkimusyksikölle. Kolmas kohta. Arviointi. Saan sellaisen vaikutelman, että meillä on kaksi eri ongelmaa tässä. Ensinnäkin tällainen edeltäkäsinen arviointi, arvioidaan näitä ehdotuksia, sitten toinen jälkikäteinen arviointi, joka seuraa tätä hanketta ja tarkastellaan, onko hanke täyttänyt tavoitteensa. Ja minä puhuin projekteista, jotka täyttävät siis tavoitteensa. Ja tässä yhteydessä haluaisin korostaa sitä, että projektit todellakin täyttävät tekniset vaatimukset, eivätkä käytä enemmän rahaa kuin on myönnetty. Tämä on minun perusmallini. Jos käyttää rahaa ihmisen voimavaroihin tai mihin tahansa muuhun, niin minussa kaikki on aineetonta, se pitäisikin olla aineetonta. Mutta kysymys kuuluu tämä on se rooli, ei kun sitä vaan täyttää projektin tavoitteet, vaan myös antaa kaikki rahoitukset kaikista eri kohdista hankkeessa. Ja tämä on tällainen vähäisempi seikka verrattuna projektin erityispiirteiden toteutumiseen. Mutta tähän liittyy iso jos. Jos projekti siis täyttää tavoitteensa, niin silloin pitäisi varovasti ryhtyä näihin rahoitustarkastuksiin. Tarkistuksiin. Sitten vielä kaiken viimein vaikein kysymys, joka esitettiin. Miten Eurooppa voi hyötyä löydöistään ja keksinnöistään. Miten voidaan sulkea kuilu tutkimuksen ja markkinoiden välillä? Tämä on todella vaikea kysymys. En voi antaa mitään lopullista vastausta, mutta ehkä nyt pari ajatusta kuitenkin esittäisin. Ensinnä Pitää taistella eurooppalaisen standardien puolesta ihan kaikkialla. Jos Eurooppa pitää kiinni omista standardeistaan, silloin se tulee voittamaan. GSM oli mielestäni huippuesimerkki tästä. Koko Eurooppa kokosi voimansa ja hyväksyi GSM-standardin. Hyvä juttu. Sitten toinen asia, DVD. Eurooppa tässäkin toimii yhtenäisesti, kaikki yhtenä miehenä, naisena, mutta se ei tehnyt näin muissa kysymyksissä. Otan esimerkki, joka on jo tullut tänään esillekin, turvallisuus viestinnässä tietosuoja. Eurooppa nyt johtaa tätä asiaa. Euroopalla on markkinoilla muutamia kvanttiturvallisuuslaitteita, joita voidaan ostaa ja En väitä, että se on yksinkertaista, että se on halpaa tai että se on helppoakaan, mutta se on kuitenkin olemassa. Jos Eurooppa toimii yhtenäisesti ja hyväksyy omat, omaksuu omat standardinsa, se tulee johtamaan tätä myös. Jos se alkaa ostaa sieltä ja täältä erilaisia standardeja, silloin homma hajoaa käsiin, markkinat siirtyvät muualle. Tämä on ongelma, joka meillä on tällaisella ei yhtenäisellä markkinoilla. Jos on todellista yhtenäismarkkinoita ja yhdessä hyväksytään erilaisia standardeja, niin silloin Eurooppa mm, tutkimus voi muuttua eurooppalaisiksi tuotteiksi markkinoilla. Kiitos. Grazie, Carlos. Kiitos Carlos Salemalle. Vielä viimeinen puheenvuoro Toki vielä yksi kollegakin on pyytänyt puheenvuoron, mutta ensin rouva Sasha Pesuhanova. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Oikeastaan olen sitä mieltä, kun me puhumme siitä, miten me voisimme antaa uutta pontta Euroopalle, että saadaan jotain tuloksia tutkimuksesta ja kasvuaikaan. aikaan niin on erittäin tärkeää, että me ymmärrän, miten kiireellinen tämä tarve on. Minun vaikutelmani on, että tässä ollaan vähän turhan akateemisia siinä, miten tämä voidaan toteuttaa, kun on kyseessä myös käytännöllisistä näkökohdista, jotka on saatava kuntoon myös uudella ohjelmakaudella. Minä olen ymmärtänyt niin, että kun lähestymistapa on alhaalta ylöspäin, niin se on kaikkein paras tapa antaa liikkumatilaa, vapautta, maaperää luovuudelle. Yhtä lailla, jos me haluamme luoda kilpailukykyisen Euroopan ja hyödyntää omia voimavarojamme, niin on pari aluetta, joissa tarvitaan standardeja. Meidän täytyy saada aikaan yhteiseurooppalaisia, no jos ei määräyksiä, niin ainakin puitteita konkreettisemmin. Yksi liittyy teollisen tekijänoikeuksien sääntelyyn. Me puolemme puhunut täällä nyt massadiettostakin. Ja totta kai siinä on perusta mille tahansa tutkimusalueelle näinä päivinä. Totta kai on varsin tunnettu tosiasia, että nuoret keksiämme uudet ajatuksemme, rekisteröidään lähinnä San Franciscossa, koska siellä teollisen tekijänoikeuksien suoja on vakaata. Toisin sanoen Euroopassakin on hyviä esimerkkejä – mutta ehkä olisi hyvä pohtia, miten jäsenellä tätä prosessia Euroopan mittakaavassa ja paremmin. Toiseksi meidän täytyy taata tuloksellisia mekanismeja kokemusten vaihtoakin varten, varten pk-yrityksiä ja uusia yrityksiä ajatellen. Meidän täytyy Euroopan mittakaavassa saada yhteistyömekanismeja huippuosaamiskeskukset, mikä ettei voi tukea tätä ajatusta. Mutta jättäisin tässäkin enemmän liikkumavaraa myös tutkimusalueella. Meidän täytyy miettiä, miten me saamme todellisia mekanismeja tieteellistä tuotantoa varten Euroopan tuella. Minä puhuin tänään siitä, että saadaan aikaan tehokkaita ohjelmia myös naisille. Totta kai on paljon selvityksiä, kuten herra Prodikin kysyi tästä, ja olen samaa mieltä, että Tämä lähtee sitä, mitä itse kukin voi tässä ja siinä tehdä. Minun vaikutelmani on, kun olen tässä nyt kolmisen vuotta ollut Euroopan tasolla tietoja viestin tekniikassa naisten näkökulmasta, niin että on kyse ikään kuin naisten suljetusta piiristä ja päätöksentekijät eivät olekaan sitten naisia. Eli tässä tarvitaan enemmän naisia mukaan myös, että ymmärretään tämä myös johdon tasolla, siis politiikassa, tieteessä, teollisuudessa. Tällainen käytännön näkökulma, että tämä huomioidaan myös näissä ohjelmissa, jotta ohjelmatasolla todellakin saadaan aikaan myös mekanismeissa uutta virtaa. Tämän halusin sanoa tästä aiheesta. Kiitos. Ennen kuin päätän keskustelun, herra Langen. Ja, vielen Dank. um Kiitos paljon ja pyydän anteeksi, että näin myöhään pyysin puheenvuoroa. Ensin kuuntelin. Ja olen iloinen monista vastauksista, mutta Minulla olisi yksi kysymys vielä lisäksi kaikille alustajille. Se liittyy eri määritelmiin. Euroopan komissio on sanonut, että Euroopan tutkimusalue on 28 järjestelmän lopputulos. Puheenjohtaja ja kollega toisesta ryhmästä määrittelivät asian toisen. Esitettiin ikään kuin, että eurooppalainen tutkimusohjelma on menossa, tutkimusalue menossa Maastrichtin suuntaan euron luomisen nimissä ikään kuin. Eli normit, käsitejärjestelmät ja kaikki. Mielestäni tämä ei ole mahdollista. Euroopan tutkimusalueen vahvuus, niin kuin sen ymmärrän, rakentuu juuri moninaisuuden varaan, siihen, että tunnustetaan, mitkä järjestelmät ovat menestyksekkäitä Siksi haluaisin alustajilta vielä kysyä, miten arvioitte tätä kysymystä, koska en voi olla samaa mieltä valtavan keskittämisen ja yhtenäistämisen kautta. Meillä on kyllä yhtenäistämistä ja sääntöjä Euroopassa riittävästi. Avoimuudestahan tutkimus elää. Ei tietenkään niin, että sama tutkimus tehdään monet kerrat, mutta ei ainakaan niin, että Maastrichtin mallin mukaan, eli euromallin mukaan toimitaan. Todella tiukasti vastustaisin tällaista kehitystä. Haluaisin kuulla kantani. Kiitos. Grazie, Kiitos, edustaja Langen. Kyse on siis siitä, onko eurooppalainen tutkimusalue yksi yhteinen alue, vaikka 28 alueen rykelmä. Kuki voi ottaa kantaa, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia tuosta kysymyksestä. Totta kai hyvin tärkeä kysymys. Olen matemaatikko, joten ilman määritelmää ei voida työhön lähteä, mutta – tässä kysymyksessä uskoisin ensinnäkin, että tutkijoille on kyllä jo hyvin selvää se, että rajat, tavalliset poliittiset rajat eivät ehkä ole olemassa. Tutkijat ovat jo tottuneita siihen, että voidaan tehdä työtä eri järjestelmissä. Jos kirjoitetaan raportti jostain työstä, niin se voidaan tehdä useaa maata ajatellen. Ja tietenkin työn laatu on tärkeää. Tiedän esimerkiksi, että eri maissa promotiojärjestelmät ovat hyvin erilaisia. Ja tutkijoiden mahdollisuudet maasta toiseen eivät saa ollakaan hankalia. Mitä sitten tarvitaan? Se on tässä kysymys. Minulle on hyvin tärkeää se, että säännöt ovat riittävän yhteensopivia niin, että ihmiset voivat ammattielämänsä kehitellä eri maissa. Tiedätte, että tähän kuuluu totta kai säännöt, jotka koskevat eläkkeitä tai niin kuin aikaisemminkin on toimittu. Eli ei yhtenäistäminen ole varmaankaan vastaus. Yhteen toimivuus tosin on tärkeää. Tiedän, että meillä ei ehkä ole tätä yhteensopivuutta riittävästi tällä hetkellä. Ehkä Eurooppa voisi sitä tarjoilla. Tässä mielessä myös parlamentillakin olisi tässä tehtävää, koska parlamentti voi sanoa, mitkä ovat ne ehdot, jotka on täytettävä, jotta jotta tällainen yhteensopivuus käytännössä toteutuu. Tänään ei oikein ole niin vielä. Joten varmasti tämän suuntaisesti on tehtävä työtä. Mutta yhtenäistäminen ei sinänsä ole vastaus tässä. Mutta yhteen toimivuuden nimissä tarvitaan vielä paljon työtä. Kiitos. Wiesner. Herra Wiesner. Ja, Herr Lange, äh, es ist nicht an mir. Niin, herra Langen, olen teollisuuden edustaja täällä, eikä minun tehtäväni ole määritellä parlamentin tai komission määritelmiä, mutta esimerkki. Meidän yrityksemme tekee työtä kaikissa Euroopan maissa 5000 tutkijaa, 150 000 työntekijää. Meidän on ajateltava visiota, joka tulee Euroopasta ja muista maista ja paras yhdistelmä luovuus alhaalta ylös, koska kukaan ei ole yksin niin älykäs ja fiksu kuin yhdessä. On otettava huomioon eri järjestelmät, eri kulttuuriperinteet ja niin edelleen. Toisaalta meidän kantaisessamme yrityksessä tarvitaan myöskin strategisia päätöksiä, jotka tehdään ylhäältä päin. Meillä on strategisia henkilöitä toimii monissa maissa, Ranskassa, Saksassa. Näiden kaikkien asioiden yhdistelmä – tässä olisin professori Poninen kanssa samaa mieltä. Järkevä yhdisteleminen on varmasti tässä järkevä, ei kaikkea siis samaan koppaan, koska se estäisi uuden kehittymistä. Kiitos. No? Yksi seikka vielä, anteeksi. Vientivalvonta, jos ajatellaan Euroopan tutkimusaluetta. Tämä ei liity sotilastoimintaan, vaan jokaisella maalla on tällaista vientirajoitusta ja siviilitutkimusaiheesta halutaan keskustella, joutuu kysymään, onko se mahdollista, kun tämä kaksinaisen käytön mahdollisuus on joskus ohjelmassa, vaikka tutkija itse ei sitä huomaisi. Joten tämä on otettava huomioon, kun tietoja vaihdetaan yli rajojen. Kiitos. Thank you. Olkaa hyvä. Uh, uh, uh. Heti alussa tiede jo luonnostanut kansainvälistä ja edistystieteestä vaatii vapautta tutkijoilla. Tämä tarkoittaa sitä, että ei voi olla yhdenmukaisuutta. Ainakin minun mielestäni tämä ei ole mahdollista. Mutta tietysti voisi voittaa paljonkin niin, että menettelytavat ovat yhteensä sopivia, samankaltaisia menettelypuolella, mutta ei työssä, että oikeastaan tehdään. Olemme oppineet paljon, kun olemme esittäneet esitelleet ehdotuksia ja oppineet parhaimmilta maailmassa, miten pitää toimia. Tässä olemme oppineet paljon. Tämän kyllä hyväksyn. Siis koordinaatio. Koordinaatio ihan ok, mutta koskaan ei pidä sanella, miten pitää toimia. Grät. Kiitos. Seuraavaksi rouva Besuhanova. Different to, uh, my... Niin, vähän samoin kuin muutkin kollegat. Niin minäkin olen sitä mieltä, että Euroopan tasolla tarvitaan standardeja, tarvitaan mekanismeja yhteen toimivuuden varmistamiseksi sitten voimme yhdessä toimia tehokkaasti. Sitten mitä tulee teidän kysymyksen herra Langeen, minä tuen ohjelma monimuotoisuutta niin, että siis Eurooppa antaa puitteet, ison, isot linjat, mutta jätetään kuitenkin kunnollista tilaa luovuudelle ja tilaa. Niitä voidaan Euroopan tasoisia tiimejä valita vapaasti Euroopassa tarvitaan hiukan enemmän koordinaatiota. Minä itse tulen uudesta EU-jäsenvaltiosta. Minulla on sellainen vaikutelma, että nyt kun kymmenen vuotta olen ollut mukana ja tämä prosessi alkoi, niin tieteellisen poten, tieteellinen potentiaali meidän mantereella ei ole vielä tullut kunnolla käyttöön Euroopan tasolla – siis näistä uusista jäsenmaista, että tässä auttaisi paljon, jos löydetään standard, standardeja ja keinoja täytäntöönpanna tätä kaikkea. Ähm. Pitäisi sitten myös äh, tunnistaa erilaiset toimet, että tarvitaan myös ohjelmia, jotka kannustavat enemmän nuoria ja tietysti myös naisia mukaan tutkimuksen, niin kuin puheenvuorossani sanoin tänään. Hyvä. Näin Olemme päättäneet aamupäivän kokouksen. Valiokunta jatkaa kello 15. Kiitos osallistujille tässä paneelissa Jean-Pierre Bourguignonille, Müller Wiesnerille, Carlos Salemalille ja Sasha Besuhanovalle. Kiitoksia tästä ja kiitos kollegoille.